morning, dear, dear colleagues. Hyvää huomenta, kollegat. Voisitteko istuutua? Ja haluan toivottaa tervetulleeksi Mario Centenon, euroryhmän puheen johtaja, mutta sitä ennen pari lyhyttä ilmoitusasiaa. Ensimmäinen liittyy valiokuntamme kokousasiakirjoihin. Olette huomanneet, että teillä ei ole normaalia paperinivaskaa edessänne. Se on seurausta 6. Äh, joulukuuta lähetetystä sähköpostista, jonka myötä me muutimme meidän käytäntöämme. Tällä tavalla haluamme myötä vaikuttaa hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen, eli sääntö on se, että ainoastaan ne jäsenet, jotka ovat erikseen pyytäneet asiakirjoja, niin, ja heitä näin täällä muutamia, niin saavat asiakirjat. Eli muistuttaisin teitä siitä, että te voitte myös myöhemminkin äh, päättää, äh, <clears throat> haluatteko vaskaan vai ette. Eli jos te haluatte jatkossa näitä asiakirjoja, ja vaikka olisitte nyt päättäneet toisen, niin niitä tulee. Sitten koordinaattoreiden kokouksesta äh, tammikuusta nimitykset. Tämä liittyy liittyy arvonlisäveron järjestelmien muuttamiseen S ja D. Sitten EUn Norjan välinen sopimus ALV-asioissa, se menee kuelle. Muutettu ehdotus, joka liittyy ALV-vahvistettuun yhteistyöhön, se menee ECRllä. Sitten ALV yhteinen ALV-järjestelmä, joka liittyy PK-yrityksiin, se menee epp -hän. Sitten investointiyritysten valvonta, EPP, investointivaatimukset, sekin menee EPPlle, budjettiasiat mm. ja Brexit, Brexitin liittyvät työryhmät niin ikään EPPlle valtuuskunta Ranskaan siitä, sen, sen siihen liittyvistä paikoista mm, tehtiin päätös, kun sitten julkiset kuulemiset, me teimme päätöksen kutsua puhujaa kestävän rahoituksen kuulemistilaisuuteen. Sitten keskuspankin tulevat nimitykset, koordinaattorit tekevät sitten päätöksen. Asiaan palataan myös maanantaina ja tiistaina talouden hallinnosta. No, meidän täytyy päättää Ateenan vierailun päivämääristä ja myös ohjelmointimaiden valvonnasta. Keskustelimme, me sovimme myös työryhmän kokouksista, lykkäsimme emupakettikeskustelua. Me keskustelimme myös tilintarkastustuomioistuimen nimityksistä ja erityiskertomuksesta ja puhuimme myös Junckerin investointisuunnitelmasta, valtiorahoitteisista menettelyistä, mukaan luettuna rahoitussektori – ja keskustelimme myös delegoiduihin säädöksiin liittyvästä kirjallisesta menettelystä. Keskustelimme myös Ekonin julkisten kuulemisten muodosta. No, tätä keskustelua lykätään. Niin, ja sitten täytyy hyväksyä tammikuun 18. kokouksen pöytäkirjat. Ja nyt sitten, ja, ja esityslistakin pitää hyväksyä ja nyt toivottaisin tervetulleeksi euroryhmän puheenjohtajan Mario Centenon käymään kanssamme äm, talousvuoropuhelua. Tämä on hieno merkki siitä, että olette sitoutunut äh, dialogiin Euroopan parlamentin kanssa. Eilenhän te osallistuitte myös parlamenttien väliseen kokoukseen ja tänään olette täällä Ekon valiokunnassa. Tämä on ensimmäinen vuoropuhelumme kanssanne asetuksen 14697 mukaisesti, joten toivotamme tervetulleeksi teidät. Oikein mukavaa aloittaa tämä säännönmukainen vuoropuhelu teidän kanssanne. Toivottavasti keskustelu ja yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa – sukeutuu hedelmälliseksi. Tässähän no, eletään tärkeitä aikoja, olemme tärkeässä vaiheessa. Meillä on nyt mahdollisuus ottaa tärkeä askel eteenpäin, kun saatamme pankkiunionin päätökseen ja myös emun toteutuksen saatamme päätökseen aikanaan. Haluaisimme tietysti kuulla teiltä euroryhmän tuloksista. Sehän kokoontui maanantaina. Erityisesti Kreikan asiat kiinnostavat meitä. Ja haluaisimme myös keskustella siitä, miten vakausrahaston uudistusta voidaan viedä eteenpäin, miten siihen liittyviä keskusteluita voidaan viedä eteenpäin. Myös pankkiunioni ylipäänsä askarruttaa, eli moniakin tosia aiheita. Thank you. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, on suuri ilo olla täällä Euroopan parlamentin talous- ja rahasioiden valiokunnassa nyt käymässä ensimmäistä taloudellista vuoropuhelua teidän kanssanne. Demokraattinen vastuuvelvollisuus roolissani on minulle erittäin tärkeä ja velvollisuuteni on tulla Euroopan parlamenttiin mahdollisimman usein puhua kanssanne avoimesti talouden tilasta. Minä aloitan nyt hiukan talouden tilasta ja sitten puhun eh, euroryhmän työstä kansallisisten haasteiden osalta ja myöskin talous- ja rahaunionin syventämisestä puhun. Ja lopuksi kerron sitten Kreikan EVN ohjelmasta, joka lähestyy loppuaan nyt hyvin lupaavalla tavalla. No sitten talouden näkymistä. Nyt me olemme taloussyklin hyvällä puolella. Tämä ei ole mitenkään sattumaa, vaan taustalla on työtä. Nyt kun tapaamme tänään euroalueen talous, on yksi tärkeimmistä kasvun tekijöistä maailman taloudessa. Me voimme nyt nähdä 19 BKTn kasvun neljännestä ja nyt talouskasvun hyödyt on saatu esiin niiden uudistusten kautta, joita olemme tehneet sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Reaktiokriisiin, anteeksi, reaktiokriisiin on ehkä ollut hidas tämä pitää paikkansa, varsinkin kun ajatellaan työllisyyttä ja investointeja. Mutta ajan myötä me olemme voineet korjata epätasapainot ja vahvistaa yhteisövaluutan institutionaalisia rakenteita. Tiedot, joita olemme taloudesta saaneet, ennustavat kasvua tulevina vuosina. Ja kun ajatellaan makrotalouden epätasapainoja, niin ne ovat vähentymässä. Toisin sanoen, meillä on nyt hyvin myönteisiä kausia taloudessa, jotka ovat uudistusten ansiota, joita nyt olemme hyväksyneet. Tämä liittyy myöskin eh, työpaikkojen luomiseen ja siihen, että myöskin eh, ulkoinen rahoitusasema on parantunut. Epätasapainojen poistaminen tuo myöskin kestävämpää inklusiivista kasvua. Nämä myönteiset virtaukset eh, myöskin poistavat näitä kriisin jälki, mainikään nyt kun valtiot ovat vähentäneet julkista velkaan kun perustuksia kasvatetaan ja parannetaan, tilanne paranee ja on tärkeää, että pidetään kiinni tästä syklistä. Nyt sitten pääsen politiikkayhdistelmään. Se täytyy muokata niin, että euroalueen talouksista tulee rakenteellisesti parempia ja että voidaan tukea tasapainoista kasvua. Me tarvitsemme tarkasti kalibroidut finanssipolitiikat, joilla on kaksi tavoitetta. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on riittävät välineet, jotta voimme vaikuttaa syklisiin laskusuhdanteisiin, joita väistämättä kuitenkin on edessämme. Nyt on aika luoda finanssipoliittista tilaa tätä varten. Vakaus- ja kasvusopimus on edelleen finanssipoliittinen kompassimme olen vakuuttunut siitä, että komissio tulee järkevästi täytäntöönpanemaan sääntönsä. Vastuullinen, tukeva finanssipolitiikka on tärkeää, mutta ei kuitenkaan riittävää, jotta eh, taloudellinen mallimme on kestävällä pohjalla. Meidän täytyy eh, pystyä pitämään kiinni eh, tästä kasvusta myöskin vähemmän myönteisissä olosuhteissa. Täytyy, täytyy tilannetta pyrkiä parantamaan siltä pohjalta, mitä olemme tehneet. Meidän täytyy keskittyä kilpailukykyyn ja saada aikaiseksi laadukkaita investointeja. Meillä on investointiongelma euroalueella. On totta, että tilanne on parantunut hiljattain, mutta se on ollut huono viimeisten vuosien aikana, varsinkin kriisin aikana ja sen välittömissä jälkimainingeissa ja kun ajatellaan tämän hetkistä korkotasoa, tämä tilanne käyttöön hyväksi. Meidän täytyy täytän panna poliitikkoja, jotka tarjoavat talouksille joustavuutta. Kun ajatellaan jatkuvasti muuttuvaa maailmantaloutta, meidän täytyy tehdä yritykselle helpommaksi investoida, innovoida ja saada työvoimaa liikkeelle. Tämän lisäksi työn teon täytyy olla tuottoisaa ja palkitsevaa. Puhun tässä nyt oikeudenmukaisesta verotuksesta, koulutuksesta, eli kasvusta, joka on inklusiivista ja taloudellinen malli, josta kaikki valtiot voivat hyötyä. Meidän täytyy saada suuri kasvupotentiaalimme käyttöön, joka edelleenkin suurilla yhtenäismarkkinoilla on käytössä. Euroryhmän mielestäni pitäisi olla merkittävämmässä ja koordinoimassa roolissa tässä asiassa. Tämä on järkevää, sillä euroalueen taloudet ovat niin lähellä toisiaan, linkittyneitä toisiinsa ja myöskin kansalliset politiikat, joko verotus- ja rakennepuolella, ne menevät jopa kansallisten rajojen ulkopuolelle. Tämä politiikka yhdistämä voi näyttää hyvältä paperilla, mutta jotta se toimisi, meidän täytyy vastata odotuksiin ja tarjota myöskin kärsivällisyyttä, koska se joskus puuttuu poliittisesta keskustelusta. Tiedämme kokemuksesta, että jotkin politiikan alat tuovat vakata kasvua. Haluaisin nyt sitten päästä talous- ja valuuttaunionin syventämiseen. Nyt kun valmistelemme tulevaisuutta, se on kansallinen vastuualue, mutta Euroopassa se on myöskin yhteinen vastuu. Ja tämä nyt sitten johdattelee minut keskusteluun emun syventämisestä. Voin nyt puhua tästä lyhyesti, kun kuitenkin eilen puhuin tästä asiasta jo Euroopan talouden ohjausjakson konferenssissa parlamentaarisella viikolla. Valtiovarainministerit tulevat tekemään kovasti työtä, jotta johtajat voivat tehdä konkreettisia päätöksiä kesäkuussa prioriteettimme ovat pankkionin loppuun saattaminen ja EVMn edelleen kehittäminen. Jos haluamme, että tämä toimii, meidän täytyy keskittyä substanssiin aivan aluksi. 2016 vuoden etenemissuunnitelma toimii pohjanamme. Me emme lähde tyhjästä liikkeelle kesäkuussa. Me tarvitsemme selkeät ja yksityiskohtaiset tavoitteet. Tämä ei tule olemaan keskustelun loppu, vaan uuden vaiheen alku, jossa täytäntöönpano tapahtuu askel askelta. Meidän täytyy katsoa myöskin muita ajatuksia, kuten yhteistä rahoituskapasiteettia ja parempia finanssipoliittisia sääntöjä euroalueella. E, en tietenkään voi arvioida ministerikeskustelujen tulosta e, huippukokouksessa maalikuussa, mutta suhtaudun optimistisesti, että on mahdollista päästä e, sopimukseen järkevistä päätöksistä. Poli- poliittinen tahto on olemassa, jotta voidaan nyt käyttää tämä ainutlaatuinen mahdollisuus hyväksi. Ja nyt yhteistä pohjaa on jo saavutettu ja me rakennamme siltä pohjalta. Ne ponnistelut, joita teemme, niin niillä on ainoastaan yksi tarkoitus. Tarkoitus on vahvistaa euroalueen vakautta, häiriönsietokykyä ja me haluamme varmistaa, että emme ota samoja riskejä kuin menneisyydessä, kun euro ei ollut täysin valmistautunut riskejä vastaan. Jos me vahvistamme euroa, me teemme palveluksen kaikille kansalaisillemme luomalla sellaisen ilmapiirin, joka vahvistaa luottamusta ja kasvua. Niin kuin sanoin eilen, myöskin täällä parlamentissa euro on väline tavoitteen saavuttamiseksi. No sitten vielä Kreikasta. Vuosikymmenen alusta lähtien Kreikan sopeutusohjelmat ovat olleet jatkuva teema euroryhmässä ja myöskin edeltäjieni käymissä kokouksissa. Tämä on ollut hankala prosessi, ei ainoastaan Kreikan kansalaisille, mutta minulla on sellainen vaikutelma, että olemme päässeet kriittisten vaiheiden yli. Palaute, jota olemme saaneet instituutioilta, ovat rohkaiseva. Tiedot osoittavat, että Kreikan talous on palannut kasvun tielle viime vuonna. Maa on nyt pääsemässä takaisin markkinoille ja näkymät ovat suotuisat. Tammikuun kokouksessa euroryhmä sai aikaiseksi poliittisen sopimuksen katsauksesta, joka oli erittäin hyvä. Kreikan viranomaiset ovat täytäntöpaneet melkein kaikki toimet, muutama vain puuttuu ja näkymät ovat erittäin suotuisat. Kun tämä on loppuun saatettu, EVM voi myöntää seuraavan erän, jota äh, Kreikka tarvitsee nyt jälkitoimena, jos tämä jatkuu myönteisesti. Kreikka pääsee menestyksekästi eroon EVM-ohjelmasta todennäköisesti elokuussa. Seuraavina kuukausina euroryhmä tarkastelee sit, miten Kreikka pääsee kohti markkinarahoitusta. Me olemme aloittaneet teknisen työn uusia mahdollisia velkatoimenpiteitä silmällä pitäen. Ja tämä oli euroryhmän yksimielinen päätös viime kesäkuulta. Me teemme tämän päätöksen ohjelman loppupuolella sitten, kun meillä on päivitettyä tie- tietoa ja analyysi tilanteesta. Nyt kun katson eteenpäin, omistajuus on, on merkittävä tekijä ja tiedän tämän myöskin omasta kokemuksestani niin Portugalin valtiovarainministerinä. Me tarvitsemme strategian, rakenneuudistuksia ja muuta varten. Ja tämä on avaintekijä hyvää lopputulosta ajatellen. Kreikka ottaa asiat hyvin vakavasti. Hallitus valmistelee kattavaa pitkän aikavälin kasvustrategiaa, jonka se esittää euroryhmälle. Strategia on ratkaiseva, että voidaan määritellä ohjelman jälkeinen kehys ja se on, on tärkeä Kreikan taloudelle, että se pääsee eurooppalaisten kumppaneiden kanssa samalle tasolle ja voi jättää kriisin taakseen ja me todellakin odotamme, että näin tapahtuu. Oikein paljon kiitoksia tarkkaavaisuudestanne. Thank you very much. Kiitoksia. Tässä kuulemme tärkeitä ajatuksia. Eilen meillä oli erinomainen keskustelu Kreikan valtiovarainministeriön kanssa työryhmässämme kävimme läpi edistystä, jota on siellä saatu aikaan, ja suuri enemmistö poliittisia ryhmiä ilmaisi myönteisen arvionsa työstä molemmin puolin. Euroopan vakausmekanismissa Kreikassa, Kreikan hallituksen toiminnassa, kun on määritelty siellä uskottavaa kasvustrategiaa. Tämä on siis hyvä uutinen ja toivomme, että seuraavat askeleet myös velan parilla, joka on varsin monimutkainen kysymys, tuo merkittäviä merkityksellisiä tuloksia. Nyt sitten alkavat kysymykset kollegoilta. Ensin Burka Balz. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Herra Sentenju, minäkin puolestani haluan toivottaa teidät tervetulleeksi. Hienoa, että tulitte tänään tänne valiokuntaan. Voin varmasti puhua koko kansanpuolueen ryhmän puolesta, että me todella odotamme yhteistyötä ja keskusteluja kanssanne. Minulla on kysymys, joka liittyy euroryhmä kokoukseen tämän viikon alkupuolella. Tuossa kokouksessa teitte selväksi, että toivotte tuollaista talletussuojajärjestelmää osaksi pankkiunionia, mutta samanaikaisesti mm, tässä olette kuitenkin antaneet viestin, että talletussuojajärjestelmä Euroopassa, miltä se sitten näyttääkin tulevaisuudessa, ei äh, anna sijaa tuollaiseksi mukana roikkujille. Ja euroryhmän päätelmissä sanotaan, että neuvottelut voivat alkaa, jos riskin vähennys, vähennyksen osalta saadaan edistystä aikaiseksi. Eli mielestäni jos sanoo A, täytyy myöskin sanoa B, joten kysymykseni teille tänä aamuna se, että kun ajatellaan tätä uutta roolia ne euroryhmän johtajana, niin tuletteko toimimaan sen puolesta, että komissio maaliskuussa tekee ehdotuksia järjestämättömien lainojen osalta myöskin pääomavirtausten mukana. Miten te varmistatte, että tuo riskin vähentämispuoli on uskottavaa, eli siis painotan tuota sanaa uskottava, ja miten juuri nyt, kun ajatellaan, että tilanne on taloudellisesti hyvä, niin miten haluatte vakuuttaa kollegat siitä, että tällaisiin uudistuksiin ryhdytään? Nämä ovat kysymykseni. Paljon kiitoksia. Thank you, thank you. Kiitoksia, herra Tärkeä kysymys tärkeästä aiheesta. On erittäin tärkeää viedä loppuun pankkiunionin äh, institutionaalinen konteksti. Se hyödyttää kaikkia osapuolia. Ja jota tämä hyödyttää todellakin kaikkia osapuolia, meidän pitää silloin varmistaa, että kaikki ovat luottavaisia niiden askeleiden tai toimenpiteiden suhteen, joihin pitää ryhtyä. Ja varmasti pitää välttää kaiken tyyppistä vääristymistä tai kannusteita, jotka eivät sovi yhteen velan kanssa. Tämän takia 2016 edistymiskertomuksessa sovimme täytäntöönpanosta koskien suurta määrää riskinvähennystoimenpiteitä, joista on jo keskusteltu aika pitkäänkin. Ja tämä odotan, minä odotan, että pian hyväksytäänkin riskin vähentämispaketti, jota, jonka komissio on laatinut lainsäädännön kannalta. Kuten te tiedätte, tämä tulee olemaan iso askel eteenpäin kohti sitä, että voidaan edelleen edistää riskin vähentämistä rahoitussektorilla. Se sitten, miten nämä indikaattorit, joita meillä tähän mennessä on ollut, miten, mikä niiden kehitys tulee olemaan. Tietenkin tämäkin on tulosta jo toimenpiteistä, johon on jo ryhdytty, jotta juuri voidaan lisätä uskottavuutta riskin, vähentämiseen, riskin vähentämisessä, niin kuin tekin mainitsitte. Ja tässä onkin jo varsin paljon askeleita, joita on otettu. Mainitsen vain muutaman niistä, mutta kaikki direktiivit, vakavaraisuus, direktiivi 4 ja 5 ja yhteinen valvontamekanismi ja niin edelleen. Kaikki nämä eri asiat toimivat uskottavuuden eteen rahoitus- ja pankkisektorillamme. On totta, että useat maat tai kaikkien, kaikki maammekin kärsivät kriisistä, mutta aivan erityisesti u- tietyt maat kärsivät tästä. Ja jotkut rahoitus- ja pankkisektorit vielä kärsivät tästä tavallaan kielteistä legaalista perinnöstä ja se pitää ottaa vakavissaan. Ja niin kuin te sanoitte, pitää vähentää juuri näitä järjestämättömiä lainoja. Tämä on yksi tällainen legacy-kysymys. Olen hyvin luottavainen sen suhteen, että me pystymme käsittelemään näitä perintönä tulleita hankalia asioita tämän täytäntöönpanopaketin yhteydessä. Ja yksi indikaattori, jonka ottaisin esille, on juuri se, että kun puhutaan valvontamekanismista, joka nyt toimii kaikkien pankkien kohdalla, niin kaikki pankit ovat ylittäneet tuloksellisuudessaan tavoitteen, mitä tulee NPL-lainojen vähentämiseen. Tämä on hyvin tärkeää meille. Tämä lisää luottamusta prosessiin. Tämä on, siksi meidän on tärkeää edetä tässä asiassa yhdessä. Ja se on minun päätehtäväni tehtäviäni euroryhmän puheenjohtajana. Kiitos. 25 niin prosentilla tämä vähästyi viime vuonna. Ja nyt jo tänä vuonna puoli prosenttia, 7,5 prosenttia. Toivottavasti vielä jatkossakin voidaan vielä vähentää näitä lainoja. Um, uh, Pet- Sitten Pedro Silva Pereira. Obrigado, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Mario Chenteenä haluan toivottaa teidät tervetulleeksi tänne S- ja D-ryhmän puolesta. On todettava, että olen erittäin tyytyväinen nähdessäni, että olette portugalilainen, olette eurooppalainen, eurooppamielinen. Näinä päivinähän me keskustelemme edelleen Portugaliin kohdistuvista sanktioista – ja toivon, että valintanne euroryhmän puheenjohtajaksi puhuu omasta puolestaan. Se osoittaa, että Portugal on onnistunut saamaan luottamuksen takaisin. Ja teidät on valittu tänne myös eurooppalaisena. Se on toivon merkki Euroopan tulevaisuuden kannalta ja eurooppalaisen hankkeemme kannalta. Kaikkein tärkeintä tässä vaiheessa on koordinoida koko koko emun arkkitehtuurin uudistamista. Teidän ehdokkuuskirjeessänne, jonka lähetitte kollegoillenne, valtiovarainministeriölle, te sanoitte, että haluatte saattaa päätökseen emun, mutta asetitte tavoitteeksi myös konvergenssin aikaansaamisen. Ja haluatte tietysti olla kansalaisten odotusten tasolla, tehtävänne tasolla ja täyttää kansalaisten odotukset. No mitä sanotte konvergenssista, kun puhutaan emun uudistamisesta? Minkälaisia välineitä ja toimia voitaisiin toteuttaa, jotta konvergenssia saataisiin aikaan? Jos se on kunnianhimoinen tavoitteenne, niin miten se sopii yhteen emun ö, vähimmäisuudistusten kanssa ja pankkiunionin kanssa, jos budjetti talousarviosääntöihin esimerkiksi ei tehdä parannuksia. Entäpä vakausmekanismin muuttaminen vain vakausrakenteeksi? Eli miltä emun toteutuminen näyttää tässä valossa? Kiitoksia, herra Pereira. Minä vastaan nyt portugalin kielellä tähän kysymykseen. Ja vahvistan tosiaankin sen, että meidän täytyy olla todella kunnianhimoisia. Juuri nyt tällä hetkellä minä määrittelen sen ikään kuin tuollaiseksi ainutkertaiseksi mahdollisuudeksi, window of opportunity – Ja nyt kun ajatellaan tätä poliittista sykliä, joka nyt on juuri käsillä, niin kyllä kunnianhimoa löytyy nimenomaan poliittisella puolella. Meillä on todellakin uusi poliittinen sykli käynnissä Euroopassa. Tarkoituksemme on saattaa loppuun tämä instituutio, mutta nyt tässä myöskin taloussuhdanne on aivan erityinen ja tämä on Euroopan instituutioiden ja talouspolitiikan reformien aikaansaannosta, ihan niin kuin aluksi sanoin. Eli tässä todellakin se, mitä me nyt koemme Euroopassa, niin se johtuu asioista, joita olemme tehneet. Meillä on nyt hyvät poliittiset taloudelliset indikaattorit, myöskin mitä tulee talousarvioihin, niin tasapaino on löytynyt ja meillä on myöskin säästöjä, joita hallinnoida. Ja nyt nämä varat on investoitava kasvun puolesta ja totta kai myöskin niin, että kansalaisten hyvinvointi lisääntyy. Nyt ympäristömme on vahvistunut ja nyt voimme sitten myöskin edistää tuota lähentymistä ja se meidän täytyy todellakin tehdä instituutioidemme avulla. Ja niin kuin tuossa puheessa jo totesin, meidän todellakin täytyy käyttää kaikkia niitä välineitä, joita meillä on käytettävissämme ja jotka ovat tarpeen, jotta eh, instituutiot saatetaan loppuun. Eh, tähän kuuluu totta kai myöskin budjettisääntöjen yksityiskohtainen analysointi, niin että voidaan vielä tehokkaammin eh, tehdä työtä kohti tätä tavoitetta ja tarvitsemme myöskin keskustelun unionin talousarviokapasiteetista, jota voidaan sitten käyttää esimerkiksi rakenneuudistuksiin ja lähentymistavoitteen saavuttamiseksi. Olen aina sanonut, että jos instituutiot eivät ole kunnossa, niin silloin tuloksetkaan eivät ole kovin hyvät joten nyt todellakin on tärkeää, että me työskentelemme kohti näiden instituutioiden loppuun saattamista, varsinkin nyt juuri kun jäsenvaltioiden luottamus on hyvällä tasolla ja näin me voimme tämän tavoitteen saavuttaa. Kiitos. Kiitoksia Bernd Luke. Hyvää huomenta puheenjohtaja, hyvää huomenta. Senteeno eh, ECR-ryhmän puolesta haluan toivottaa teidät minäkin tähän valiokuntaan. Haluaisin kysyä Kreikasta ja Kreikan mahdollisesta pääsystä pääomamarkkinoille sen jälkeen, kun Kreikka pääsee kolmannesta ohjelmastaan ulos. Tietänette, että Euroopan parlamentti päätöksessään ähm, Euroopan keskuspankki kertomuksessa, eli siis parlamentti on pyytänyt Euroopan keskuspankkia ottamaan ottamaan Kreikan hallituksen bondit SPP-ohjelmaan sen jälkeen, kun nämä hallitu, hallituksen valtion bondit, obligaatiot ovat saavuttaneet investointitason. Mutta eilen Tsaka Lutosin, eli Kreikan valtiovarainministerin kanssa keskustelimme työryhmässä, ja hän korosti niin kutsuttua puhui lainoista, tällaisista varolainoista, sanoi, että olisi hyvä, jos Kreikka voisi osoittaa pääomamarkkinoille, että Kreikka voi seistä omilla jaloillaan, ei ole riippuvainen muusta avusta. Ja kysyin Takalotosilta siitä, miten hän arvioi mahdolliset EKPn hankinnat SPP-ohjelman kautta, ja, voisiko, ja hän sanoi, että hän sanoi suoraan, että hän ei halua, että keskuspankki ostaa valtion obligaatioita, bondeja. Eli miten te arvioitte tämän asian? Oletteko sitä mieltä, että Kreikka tarvitsee ja että sen tulisi hyötyä siitä, että että äh, Euroopan keskuspankki ostaa valtion äh, obligaatioita sen jälkeen, kun se on lähtenyt tästä kolmannesta ohjelmasta, vai päinvastoin, ajatteletteko, että äh, Kreikan tulisi pyytää, että EKP ei sisällyttäisi valtion obligaatioita tähän ohjelmaan, tai eh, että sen pitäisi niitä ostaa? Yes. Kyllä. Tietenkin ne ostavat sitten näitä jälkimarkkinoilla sulkeet kiinni. Thank you. Hyvä, kiitos. Kiitän teitä teidän kysymyksestänne ja siitä, että otitte tämän tärkeän kysymyksen esiin. Nimittäin mitä tapahtuu ohjelman jälkeen, miten analysoidaan Kreikan tilannetta minun pitää... Niin voimme katsoa tässä vaikka Portugalin kokemuksia tässä yhteydessä. Ja on kaksi avainseikkaa onnistumisessa tämän tyyppisissä ohjelmissa. Kreikka on ollut mukana ohjelma, eri ohjelmissa jo kahdeksan vuotta ja meidän pitää ymmärtää, kuinka vaikeaa tämä on ja miten nyt Kreikan yhteiskunnan täytyy tavallaan ottaa omikseen kaikki nämä prosessit nyt, se on välttämätöntä. Joten ensinnäkin, ensimmäinen rahoituksellinen ehto ja Euroopan vakausmekanismi ja instituutiot juuri tarkastelevat tätä puolta asiassa yhdessä Kreikan viranomaisten kanssa. Halutaan varmistaa, että ohjelman jälkeisessä Kreikassa – maa pääsee täysin rahoitusmarkkinoille palaamaan. Tämä on todellakin ensimmäinen edellytys, jotta Kreikan, että Kreikka tässä onnistuu. Sitten tähän täytyy vielä lisätä sisäinen ehto Kreikan omalta puolelta, nimittäin ohjelman hyötyjen pitää olla johdonmukaisia kautta eri hallitusvastuuden yhteydessä. Tämä on hyvin tärkeää. Näin tapahtuu Portugalissa. Tämä on hyvin tärkeää maalle sisäisesti ja ulkoisesti saavuttaa uudelleen luottamus, sijoittajien luottamus. Sitä pitää lisätä ja se on todella ratkaisevan tärkeää. Luonnollisesti nämä täsmäiset järjestelyt silloin, kun ohjelmasta poistutaan. Tämä päätös kuuluu Kreikan hallitukselle ja viranomaisille. Olen olisin sitä mieltä, että kaikki mahdolliset mekanismit ja välineet, joita on käytössä, niitä pitäisi arvioida ja myös käyttää tässä prosessissa. Mutta kaksi ehtoa siis ovat markkinoille pääsy ja ja että saadaan sellainen käteispuskuri, joka Portugalillakin oli, Portugalillakin oli ja jota Kreikka nyt on itse, itselleen rakentamassa tällä hetkellä. On hyvin tärkeää saada siis markkinoiden luottamus takaisin ja sitten vakautta riippumatta poliittisesta tilanteesta kautta poliittisen syklien. Meidän pitää suhtautua tähän asiaan varsin avoimesti, koska erilaisia vaihtoehtoja tietenkin on ja kaikki kaikkia välineitä pitäisi voida käyttää. PSPP. Voitko vielä vastata tähän psp eh, Niin mielestäni meidän täytyy käyttää siis kaikkia välineitä, joita käytössä on, ja Kreikan hallitus ja instituutiot käyttävät. Myös PSPP. Tietoinen, että PSPP ei ole rahapoliittista rahoittamista. Se tämä valinta on kaikkien jäsenvaltioiden käytössä. Jos Kreikka kuuluu tähän, niin sehän on ihan myönteistä. Tämä ei mitenkään liitty näihin maaohjelmiin, tämä julkisen sektorin velka osto-ohjelma. Minä esitin kysymyksen Centinolle. Eh, eh, Käytitte kyllä jo aikana ja ylititte minuutilla, mutta joustoa on ollut. Minä vain esitin joitakin perusfaktoja auttaakseni, että kaikki ymmärtävät, mistä on puhe. Sitten edustaja Tremosa. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, ALDE-ryhmän puolesta haluan toivottaa teidät parlamenttiin ja onnittelen teitä nimityksestänne. Ja toivottavasti pääsemme tekemään hyvää yhteistyötä. Kolme kysymystä. Ensimmäinen on seuraava. Portugal on menestynyt hyvin, se on vähentänyt julkista ää, vajettaan, mutta muut maat, kuten Ranska ja Espanja, ovat pitäneet, ää, vaje, niillä vaje on ollut kolme prosenttia ja vakaus on siinä uhan alla, kun korot kasvavat. Miten arvioitte tätä kysymystä uutena euroryhmän puheenjohtajana? Toinen kysymys. Nyt vaikuttaa siltä, että pankkien pelastussääntöjä äh, on sovellettu aika harkinnanvaraisesti. Esimerkiksi äh, Vicenzan pankki ja portugalilainen pankki, niiden kohdalla sääntöjä on sovellettu eri tavoin. Ja äh, maksuviivästysdirektiiviä sovelletaan aika vapaasti eri maissa ja NPLn tasot ovat vaihdelleet ja Mario Draghi on sanonut, että maksuviivästysdirektiivin erilainen soveltaminen eri maissa on vaikuttanut MPL-tasoihin eri maissa. Ja nythän... Ja nyt on valittu uusi ECPn johtaja, EKPn e johtaja. Miten me voimme selittää? välittää suurelle yleisölle, että euroryhmä valitsi oman jäsenensä puheenjohtajaksi. Aiotteko varmistaa sen, että tämä päätös ei avaa ovea sille, että useampikin euroryhmän jäsen pääsee EKPn huippupaikoille? Thank you. Thank you, Mr. Kiitoksia edustaja Tremasan tästä kysymyksestä. Vakaus- ja kasvusopimussäännöt ovat hyvin selvät. Me olemme toimeenpanneet niitä hyvin vahvan, vahvalla sitoumuksella kaikkien maiden puolelta. No nyt meillä on tilanne, että kun ajatellaan finanssipolitiikkaa ja finanssipoliittisia indikaattoreita, niin erot ovat pienentyneet ja tämä on hyvä uutinen Euroopalle. Meillä on tasapainoinen tilanne kaiken kaikkiaan, mutta kaikki maat ovat lähentyneet sitä, minkä arvioin sellaiseksi tilanteeksi, missä noudatetaan sääntöjä, kun ajatellaan julkista velkaa. Joten Ranska ja Espanja kyllä tulevat saattamaan pian tilanteensa loppuun tässä suhteessa. No sitten rahoitussektorin tilanne. Meillä on hyvin tärkeitä merkittäviä sääntöjä, joita toimeenpannaan Euroopan laajuisesti. No, tilanne, jonka mainitsit, en, en nyt jokaisesta halua tässä puhua erikseen. Ne ovat syntyneet eri hetkillä ja niihin on pätenyt, on päteneet eri määräykset. Ja nyt me tulemme tarkastelemaan näitä asetuksia ja määräyksiä uudelleen, niin kuin totesin. Pyrimme lisäämään uskottavuutta ja vähentää riskiä näistä määräyksistä. Ja totta kai käsittelemme myöskin järjestämättömiä lainoja. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita, joita meidän tulee käsitellä tulevaisuudessa. Euro on hyvin nuori valuutta ja nuori alue, pankkialue. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta voimme parantaa sitä, jotta se kypsyy ja jotta me kaikki ymmärrämme ja voimme panna täytäntöön nämä määräykset kestävällä tavalla. Joten on tärkeää, että tätä tarkastelua tehdään tämä herra de Gindosin nimittäminen Euroopan keskuspankkiin. Minulla on ollut jo mahdollisuus onnitella kumpaakin ehdokasta, sillä tunnen heidät henkilökohtaisesti jo jonkin aikaa. Olen tehnyt yhteistyötä heidän kanssaan eri ympäristöissä ja voin kertoa teille, että kummankin ehdokkaan ansioluettelo oli hyvin korkealla, korkeat, korkeatasoisia ja äh, arvio, tuomio, jonka ministerit nyt antoivat äh, näistä, keskittyi äh, tiukasti näihin ansioluetteloihin ja on tärkeää pitää menettely avoimena, vastuullisena, niin että kaikki voivat hyvin avoimella tavalla arvioida näiden äh, ehdokkaiden merittejä. Kiitos. Miguel Viegas. Kiitoksia, Miguel Viegas. Bon dia. <coughs> bem aqui esta... Hyvää huomenta. Tervetuloa valiokuntaan. Eilen minulla oli tilaisuus kuulla teidän kommenttejanne ja minun täytyy sanoa, että olin aika pettynyt siihen, mitä kuulin. Kokemuksemme jälkeen Portugalissa vuodet troikkaa. Näimme näitä kielteisiä vaikutuksia, joita kasvu- ja vakaussopimuksen säännöistä oli. Kun me näimme rajat, jotka estävät minkä tahansa, tahansa makrovakauden palauttamisen. Kaikkien kokemusten jälkeen viime vuosina ja sitten tämän hetkisen hallituksen alla olemme ryhtyneet rohkeisiin toimenpiteisiin myös EU-toimijat ovat mukana. Se, mitä te oikeastaan tässä nyt sanotte, niin haluaisin kysyä, mitä olette mieltä oikein näistä eurosäännöistä? Miten todellakin voimme lopettaa tai, tai vähentää tämän myötäsyklisen luonteen näissä säännöissä? Se tur, ne turhaan pidentävät kriisejä ja kaikkia kärsimystä, jota on syntynyt EU-ssa. Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymys tietenkin liittyy tähän edelliseen kun ajatellaan tulevia budjetteja, delitetään sitten rakenteellisiin uudistuksiin Euroopan talouspolitiikan ohjausjaksossa. Me yritämme nyt puhua siitä mahdollisuudesta, että edelleen voitaisiin lieventää vaikutuksia, joita on syntynyt tästä vastasyklisistä välineistä, joiden piti auttaa maita, jotka ovat jääneet junnaamaan näihin alijäämäsääntöjen paineisiin. Miten me ikinä voimme tehdä yhtään mitään, joka edelleen estäisi hallituksia äh, estämään kriisit? Miten voidaan pitää sijoituksen taso korkealla kriiseissäkin? Ja sitten velasta. Teidän eiliset vastauksenne olivat todellakin riittämättömiä. Te puhuitte kokonaisajatuksesta velkakriiseissä, mutta haluaisin hiukan tarkemmin kuulla mielipiteitänne velasta. Eh, Kiitos. Herra Viegas. Totta kai me tulemme analysoimaan tämän Oikeastaan meillä on kyllä ihan jatkuvaa analysointia sääntöjen toimeenpanosta. Ne ovat Euroopan talous- ja rahaliiton yhteisen toiminnan pohjalla. Me tarvitsemme niitä sääntöjä. Tarvitsemme niitä, jotta voimme sopeuttaa toimintamme ja koordinoida myöskin taloudellisia kehityskulkuja kaikissa maissa. Meidän täytyy kuitenkin ymmärtää, että sääntöjen toimeenpanossa voi, voidaan soveltaa tiettyä joustavuutta. Ja meillä voi olla eriävät näki, näkemykset siitä, että sovelletaanko tuota joustavuutta parhaalla mahdollisella tavalla, mutta te puhuitte tässä Portugalin esimerkistä ja se oikeastaan osoittaa sen, miten näitä vaihtoehtoja voi löytää, kun ajatellaan tällaista politiikkayhdistelmää. Eli sitä, miten politiikkayhdistelmän kohdalla voidaan löytää konkreettisia vastauksia sen hetkisiin ongelmiin. Euroopalla ei ollut riittäviä välineitä käytössään kriisin hallinnoi, hallinnoimeksi. Puhun tässä nyt velkakriisistä. Kun Eurooppa oli näiden ongelmien partaalla, silloin piti vahvistaa noita hallintamekanismeja esimerkiksi siten, että perustettiin Euroopan vakausmekanismi. Ja tässä me tarvitsemme nyt todella päivän polttavasti uudistusta ja tässä mielessä pitäisi tuo eilinen vastauksenikin ymmärtää, sillä tässä kontekstissa me voimme valmistautua mahdollisiin tuleviin velkakriiseihin, sillä näinhän on jo käynyt menneisyydessä. Ja sanoin myöskin tuossa alustuksessani, että meidän täytyy myöskin olla kärsivällisiä instituutioiden puitteissa, jotta voidaan nähdä, että taloudellisten toimijoiden, yritysten ja kansalaisten toiminta myöskin toimii. Sillä ainoastaan sillä tavalla he voivat jatkaa toimintaansa. Ja tämä kärsivällisyys on nyt tällä hetkellä äärimmäisen tärkeä ulottuvuus, sillä velkakriisit ovat kriisejä, jotka todellakin tarvitsevat aikaa ennen kuin niistä päästään täysin eroon. No sitten rakenneuudistuksista. Minun tarkoitukseni tämänhetkisessä keskustelussa on varmistaa, että nyt saadaan lisää mekanismeja rahoitusta varten, eli ikään kuin tuollainen investointikapasiteetti, joka pysyy vakaana koko taloussyklin ajan. Eikä rajoita investointikapasiteettia sillä sehän on nyt juuri tällä hetkellä Euroopassa äärimmäisen tärkeää, kun ajatellaan Euroopan kansantalouden tulevaisuutta. Kiitos. Welcome. Kiitoksia. Toivotan teidät tervetulleeksi vihreiden ja parlamentin nimissä teidän maanne ja myös teidän oma panoksenne on osoittanut, että ne olivat väärässä, jotka väittivät, että Etelä-Euroopan maat eivät voi onnistua, eivät voi menestyä yhteisessä valuuttaliitossa maiden kanssa, kuten Alankomaat, Saksa ja muut. Ja näin oli se, mitä te teitte, jotta piditte Euroopan koossa, oli todella tärkeää. Ja me todella pidämme tästä ja te olette osoittaneet, osoittaneet, että monet ovat olleet väärässä mukaan lukien tässä salissa olevia. Tietenkin edelleen on tärkeää, mitä tapahtuu sitten, kun tulee uusi globaali makrotalouden kriisi. Ja tämän takia vetoamme teihin, jotta olisitte kunnianhimoisia euroryhmässä, jotta peräänkuuluttaisitte reformeja, jotka saavat järjestelmän vedenkestäväksi. Mutta koska tämä on ensimmäinen keskustelumme, mielestäni on tärkeää puhua institutionaalista suhteistamme. Ensin haluaisin kysyä teiltä, voitteko te sitoutua siihen, että olette valmiimpi, alttiimpi tulemaan tänne kuin edeltäjänne siis aktiivisemmin löydätte aikaa näille keskusteluille suoraan valittujen parlamentin kanssa. Sitten hiljattainen äm, oikeus asiamiehen päätös vetosi neuvostoon, että se oli tavallaan tehnyt, ollut toiminut väärin sen suhteen, että mm, koska maiden kannat neuvostossa eivät ole avoimia. Mitä te voitte tehdä, että euroryhmän avoimuus paranee? Että ainakin jälkikäteen to- toimittaisiin avoimesta, kerrottaisiin mikä jäsenvaltio minkäkin päätöksen on tehnyt, joten avoimuus, avoimuutta silloin kun teillä on valtaa, se on niin tärkeä asia. Ja euroryhmä kiistatta on yksi kaikkein vaikutusvaltaisimmista varhaisimmista paikoista koko EU:ssa. Ja vielä lopuksi, kun katsomme äh, ajattelemme EKPn neuvostoa, on varsin vähän naisia siellä. Mitä aiotte tehdä seuraavien EKP-nimitysten yhteydessä sen suhteen, että naiset saavat enemmän tilaa taloudellisessa päätöksenteossa Euroopassa? Thank you. Kiitoksia kovasti. Edustaja Giegold. On todellakin tärkeää olla kunnianhimoinen tässä vaiheessa. Nimenomaan niistä syistä, jotka olen jo maininnut. Eli meidän täytyy olla valmiita. Meidän täytyy olla valmiita tarjoamaan vastauksia tulossa oleviin haasteisiin. Ja kuten eilen mainitsin, niin minä näen, että Euroopan haasteet ovat sekä sisäisiä että ulkoisia, ja suurin haaste, sisäinen riski, on toimimattomuuden riski. Se, että lepäämme laakereillamme, olemme tyytyväisiä itseemme, meidän täytyy olla tässä vaiheessa kunnianhimoisia. Toiseksi, kuten mainitsitte, niin on poliittisesti tärkeää on se, että on vaihtoehtoja. Demokraattisessa yhteiskunnassa on tärkeää, että voimme tarjota vaihtoehtoja kansalaisillemme, ja sellaisia on. Ei ole vain yhtä ainoaa polkua, joka meillä on edessämme. Meidän täytyy pohtia, mille polulle lähdemme. Ja instituutiomme on suunniteltu niin, että voimme ottaa huomioon vaihtoehdot. Niitä nimittäin on. Ja paras keino keskustella näistä vaihtoehdoista on keskustella avoimesti. Olen täysin samaa mieltä kanssanne tästä asiasta. Ja minä olen valmis jakamaan ajatuksiani kanssanne tästä aiheesta – puhuin siitä jo johdantopuheenvuorossanikin, eli olen täysin avoin keskustelulle. Ja aina kun vain tarve vaatii, niin keskustelen mielelläni kanssanne. Euroryhmän työskentelyn avoimuus on parantunut sekin viime aikoina – me voimme tietenkin parantaa juoksuamme entisestäänkin, mutta olemme kyllä jo parantaneetkin sitä viime aikoina. Sisäisiä sääntöjä toki on rukattu, jotta avoimuus vahvistuisi. Ja meidän mielestämme tämä on erittäin tärkeää. On erittäin tärkeää, että päätöksentekoprosessimme on selkeä ja avoin. Toki sitä täytyy sillä tavalla suojella, että kun käsittelemme hyvin arkaluontoisia asioita, niin ää, niitä ei huudella julkisesti, mutta euroryhmän tilivelvollisuutta ei kukaan kyseenalaista. Thank you. Kiitoksia. tämä sukupuolikysymys vielä jäi. Is, Ai niin, sukupuolikysymys. On todella tärkeää, että me kaikki parannamme tässä asiassa tilannetta. On tärkeää ymmärtää, että kaikilla jäsenvaltioilla on mahdollisuus esittää ehdokkaita ja tulos on sitten se, mikä se on. Tietysti meidän täytyy arvioida kunkin ehdokkaan ansioita yksitellen. Mutta kuten sanottu, jokaisen jäsenvaltion täytyy ottaa tämäkin ulottuvuus huomioon, kun ehdokkaita esitetään. Portugalin valtiovarainministerinä olemme to- toteuttaneet täytäntöönpanneet sääntöjä, joiden tarkoitus on äh, saada aikaan tasa-arvoa. Kiitos. Marco Valli. Sì, grazie Presidente. Marco Valli. Buongiorno, e benvenuto. Kiitoksia. Äh, ja minäkin haluan toivottaa tervetulleeksi teidät kolme kysymystä. Ensimmäinen liittyy äh, emun tulevaan hallintoon. Haluaisin tietää, mikä teidän mielipiteenne on sellaisesta välineestä, jolla voitaisiin paremmin torjua shokkeja ja mikä on teidän mielipiteenne siihen investointitavoitteeseen, jolla näitä shokkeja voitaisiin torjua. Ja sitten mitä olette siitä mieltä, että meidän tulisi jatkossa pyrkiä tilanteeseen, jossa emme joutuisi käyttämään epätehokkaita välineitä tällaisten shokkien Eli mitä mieltä shokkien torjumiseksi, eli mitä mieltä olette näistä fiskaalisista siirroista? Sitten eurobondit, niitähän niiden avulla on pyritty mutualisoimaan velkoja, mutta kun puhutaan euroalueen reuna-alueista, niin onko niillä voitu auttaa pankkeja? Tämähän saattaa avata eräänlaisen Pandoran lippaan ja me tiedämme kaikki, minkälaisia seuraamuksia tällä voi olla. Eli jos eurobondit sukeutuvat liian mutkikkaaksi välineeksi, niin siitä ei hyvä seuraa. Ja sitten kun puhutaan järjestämättömistä lainoista, niin mehän tiedämme, että euroryhmässä te olette jo tehneet jotain, jotta tällä sektorilla ei ehkä jouduta tilanteeseen, joka avaa jos oven seuraavalle kriisille. Thank you. Kiitos, edustaja Valli. En nyt vastaa italiaksi kuitenkaan tässä mutta kiitoksia oikein paljon kysymyksistänne. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita, joita otitte esille. No, budjettikysymyksestä on todella tärkeää valmistella euroalue kaikilla mahdollisilla välineillä, jotta ei ainoastaan voida hallinnoida kriisejä, vaan että voidaan lähentää ja vahvistaa euroalueen sisäpiirejä. Me olemme tehneet paljon yhteistyötä vähentääksemme riskejä, joita kohtaamme sisäisesti. Meidän täytyy käydä keskustelua ja tämä on osa sitä työtä, johon täytyy ryhtyä lähitulevaisuudessa – Eli pohtia sellaisia budjettikohtia, joiden avulla voidaan puuttua näihin kysymyksiin. Totta kai keskustelun täytyy käydä käsi kädessä siinä mielessä, että miten resursseja käytetään ja mistä ne saadaan, eli miten rahoitetaan talousarviota ja että tuotetaan jatkuvia määrärahoja budjettiin, koska tämä on ainoa tapa, miten me voimme saada aikaiseksi vakaan ympäristön tulevaisuudelle. Meidän täytyy pohtia kumpaakin. No sitten eurojoukkolainoista ja mahdollisuuksista. Tämä on hyvin markkinasensitiivinen asia euroryhmän tasolla. Me kaikki ymmärrämme, miten herkkä tämä on eli miten markkinat reagoivat instituutioihimme. Se, sitä voidaan voida usein, useinkaan ennustaa, mutta hinnoittelu ja hinnoitteluun liittyvät riskit, tämä on hyvin haastava asia. Meidän täytyy toimia varovaisesti, kun luomme näitä ratkaisuja. Ja täytyy toimia siten, että toimimme inklusiivisesti, emmekä päinvastaiseen suuntaan. Ja tämä koskettaa myöskin pankkisektoria. Me tuohon 2016 etenemissuunnitelmaan olemme lisäämässä toimenpiteitä liittyen järjestämättömiin lainoihin. Me olemme puhuneet tästä sisäisesti. Komissio valmistelee pakettia juuri tästä asiasta – ja on tietysti ratkaisua silmällä pitäen tärkeää edistää mukaan ottavaa ja integroivaa markkinasektoria sen sijaan, että se olisi pirstaloituneempi, koska se ei sitten todellakaan ole tavoitteidemme mukaista. Kiitos. Kiitos. Jos muistan oikein, komission tiedonannossa on viittaus tähän sekä ykkösen toisen tason omaisuuserin ja sitä sovelletaan oikein. Sitten Lennart Monoon. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää päivää euroryhmän puheenjohtaja. Te lopetitte puheenjohtaja puheenvuoronne eilen parlamentissa konferenssissa ja vetositte suurempaan demokratian valvontaan talous- ja rahaliitossa. Toivon yksinkertaisesti, että tämä ei ole pelkkää teoriaa, koska EMU vuodesta 1992 on ollut ilman kansalaisten demokratiassa valvontaa. Kolme kysymystä tässä, tästä. EKP tulee asettamaan tällaisia pääomitusvaikutuksia pankeille. Tämä rajoittaa luotonantoja pienille yrityksille erityisesti vaikeina talouden aikoina. Näin ollen suhde pankkien ja paikallisten ekojärjestelmien ja talouden välillä heikkenee. Mediapankan mukaan nämä toimenpiteet po- poistavat 0,6 6 prosenttia BKTn kasvusta. Parlamentaarikot, poliitikot ovat nousseet tällaista vastaan. Oikeusyksikkö Euroopan parlamentissa on ollut sitä mieltä, että SSM, äh, äh, valvontamekanismi estää lainsäädäntö. Kuitenkin tästä, tästä huolimatta EKP vaan toimii niin kuin haluaa ja on tehnyt uudet säännöt. Euroopan parlamentin protestit ohitettiin, valvota yhteisessä valvontamekanismissa puuttuu täysin kon- demokratian valvonta suhteessa EKPn toimintaan. Mitä te jos tästä mahdollista itse olla mieltä? Sitten toinen aihe, mitä tulee Latviaan? Ilman, että arvioin, miten oikeudellisesti se on edistetty, niin julkinen mielipide on todennut, että mikään poliittinen voima ei voi pakottaa keskuspankkiria eroamaan. Te sanoitte maanantaina euroryhmän kokouksen jälkeen, että tämä on sisäinen kysymys, joka kuuluu Latvialle, mutta koko EU vaiku- kärsii tästä, koska tämä ö, keskuspankki on tietenkin Euroopan keskuspankkijärjestelmän yksi jäsen. Eikö tämä rajoita keskuspankin riippumattomuutta? Senhän, ja, ja si, siihen ei kohdistu minkäänlainen demokratian valvonta. On suuri riski siitä, että tuleva Euroopan valuuttarahasto, joka on vastuussa mm, jäsenvaltioiden valvonnasta. Se on uutta demokratiaa, koska niin kuin EKP, se ei tee mitään tiliä kansalaisille eikä liity kansalaisten valintoihin. Minkälaista demokratista valvontaa aiotte toteuttaa jatkossa Euroopan valuuttarahaston suhteen sitten, kun se on olemassa euroryhmän puheenjohtaja? Thank you. Kiitoksia. Mono. Kiitoksia herra Mono. Kiitoksia teidän kysymyksistänne. Ne liittyvät erittäin tärkeään kysymykseen toimielin rakenne. Rakenne nimittäin on kyseessä ja meidän pitääkin olla varsin varovaisia kaikissa vaiheissa. Tämä tavallaan toimii eri suuntiin. Minun näkemykseni keskuspankkien riippumattomuudesta on se, että olemme saavuttaneet sellaisen toimielin rakennelman, joka mahdollistaa, mitä tulee rahapolitiikkaan, jota EKP harjoittaa, niin se on äh, riippumatonta siinä määrin, mikä sopii yhteen – siihen luottamukseen, jota haluamme olevan toiminnanta kohtaan, kun se käyttää välineitä, joilla sillä käytössään on. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää säilyttää tämä riippumattomuus, jotta uskottavuus säilyy EKPn politiikkojen suhteen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että EKP ei olisi tilivelvollinen päätöksistä, joita se tekee. Se on varsin erilainen näkökulma tähän asiaan. Ja meidän täytyy parantaa vastuuvelvollisuutta. Vedän tämän johtopäätöksen teidän lausunnostanne. Mielestäni tämä onkin tärkeä asia ottaa huomioon. Mutta mitä tulee poliittisten päätösten tekemisen riippumattomuuteen, mielestäni on hyvin tärkeää säilyttää kyseinen riippumattomuus. Sitten talousarviosta ja Euroopan valuuttarahastosta. Keskustelu, jota nyt käydään, ja tämähän on todellakin vielä vasta keskustelua, niin Tämä ei tule muuttamaan finanssipoliittista valvontaprosessia, joka me, meillä on käytössä jo nyt. Tämä liittyy kasvu- ja vakaussopimukseen. Se on toimielin, joka harjoittaa budjettivalvontaa, eikä se voi olla päällekkäistä sen suhteen suhteen, mitä tästä EVMstä jatko, jatkossa valuutta Euroopan valtiorahastosta tulee. Kiitos. Meillä on nyt viiden minuutin puhe, tällainen äh, yksikkö, siksi nyt on käyty läpi ensimmäisen ryhmän puhujat, sitten toinen kierros, ja nyt täytyy olla vain neljän minuutin kysymysvastausaika. Annan puheenvuoron nyt jäsenille, muille jäsenille. Sitten seuraavaksi Ann Sander. Merci, monsieur le président. Bien... Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa puheenjoht- euroryhmän puheenjohtaja. Tämä on erittäin kiintoisa keskustelu ollut aamusta alkaen. Makrotalouden indikaattorit on otettu käyttöön ja se on hyvä asia, hyvä asia tai siis on todettu, että se on 2,5 BKTstä ja vajekin vähenee ja työttömyystilastotkin ovat parantuneet rakenneuudistukset on toteutettu mallikkaasti ja ne ovat tuottaneet tulosta. Jos jäsenvaltiot vielä ponnistelevat ja pyrkivät vähentämään vajetta, niin paljon on vielä tehtävääkin, jotta velka, julkisen velan taso tulee hyväksyttävälle ja kestävälle tasolle. Tiedän kyllä, mistä puhun, koska tämä on ollut ongelma myös minun omassa maassani. On selvää, että että velan maksaminen tuottaa, aiheuttaa merkittäviä kustannuksia jäsenvaltioille, kun pitäisi myös investoida kasvuun. Ja tällä hetkellähän korot ovat aika alhaiset. Jos ne nousevat, niin se saattaa aiheuttaa ongelmia. Kun tiedetään, että euroryhmä tekee työtä näiden kysymysten parissa ja tuntee tämän problematiikan, niin minkälaisia toimia voisitte toteuttaa, jotta valtion velkaa, velan vähentämisestä voitaisiin tehdä painopiste, ja miten voisitte patistaa jäsenvaltioita ryhtymään toteuttamaan oikeita toimia? Se on erittäin tärkeää, koska jäsenvaltioidenhan täytyy olla vastuullisia, mutta kyllä meidän täytyy solidaarisiakin tietysti olla joka tapauksessa jäsenvaltioiden täytyy kantaa oma vastuunsa. Kiitos. Merci, merci. Kiitoksia. Edustaja Sander. On hyvin tärkeää ymmärtää, aivan niin kuin mainitsitte, mikä merkitys velalla on ja mitä kustannuksia siitä tulee tässä siirtymävaiheessa, jossa kuitenkin edelleen olemme. On totta, että talouden indikaattorit kaiken kaikkiaan ovat hyvin myönteiset. Me olemme jo saaneet 7 miljoonaa työpaikkaa Eurooppaan. Kaikkein hankalimmasta <clears throat> kriisiajankohdasta lähtien meidän täytyy ymmärtää, että vieläkin on epäsymmetria euroalueen laajuisesti, mutta on tärkeää kaikille maille ja jokaiselle maalle erikseen ryhtyä käyttämään tuota velka BKT-suhdetta tällä kriisillä on ollut hyvin paljon seurauksia maiden tulevaisuudelle. Se, mitä me olemme oppineet, oppineet aikaisemmista kriiseistä, on se, että tärkeä hetki on se, kun tuo velkasuhde lähtee laskuun. Tämä on kaikkein tärkein asia, jotta voidaan edistää kasvua, tuo laskun lähtö. Meidän täytyy varmistaa, että kaikki maat käynnistävät tuon prosessin ja jälleen kerran, jos me katsomme viimeisimpiä kehityskulkuja ja tietoja maista, niin niistä voi nähdä, että monet maista ovat jo tässä tilanteessa ja meidän täytyy edistää tätä prosessia myöskin tulevaisuudessa. Kiitos. Thank you, Paul Tang. Thank you, Chair. Uh, thank you, Mr. Centeno, for being here. Congratulations. Kiitoksia, Eräs Centeno läsnäolostanne ja onnittelut teille. Yleisempi kysymys, mitä olette oppineet edeltäjältänne Jerun Dijsselblomilta? Oli varsin hyvä, että ryhmä pidetään yhdessä, mutta toisaalta hän ei pystynyt miten nyt sanoisin, lisäämään luottamusta etelän ja pohjoisen väillä. Muistan hänen huomionsa viinasta ja naisista. Ja mitä tästä sitten syntyy ja luottamuksen puutetta, niin voitaisiin sanoa. Sitten vielä finanssipoliittinen kyky pankkiun, sehän juuri vaatii luottamusta etelän pohjoisen välillä. Mitä te aiotte tehdä, että suljetaan tavallaan tämä kuilu? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Sitten toinen kysymys liittyy demokraattiseen avoimuuteen. Meillä on tässä tapaus käsillä, nimittäin EKPn eh, neuvost- eh, johtokunnan nimitys. Tästä on puhuttu euroryhmässä. Parlamentti on myös tehnyt tavallaan päätöksensä ja meitä konsultoitiin. Mitä te aiotte tehdä Euroopan parlamentin eh, suhteen? Tämähän on osa tätä demokraattista avoimuutta ja valvontaa, ja tässä Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli. Thank you. Kiitoksia herra Tang. Kiitän teitä onnitteluista. Tämä on hyvin haastava tehtävä. Olen todella sitoutunut tekemään työtä konsensuksen rakentamiseksi euroryhmässä. Ja tämä on kaikkein poliittisesti tärkein poliittinen kysymys eu Täytyy sanoa, että joskus uskon, että me poliitikot suurentelemme eroja etelän ja pohjoisen välillä eh, diskurssimme tarpeiden mukaisesti enemmänkin kuin näitä eroja oikeasti on. On hyvin tärkeää tarkastella asioita yhdessä, rakentaa luottamusta. Mainitsin tämän jo montakin kertaa tänä aamuna. Me olemme rakentaneet Eurooppaa vaiheittain poliittisena hankkeena, joka perustuu luottamukseen, luottamuksen rakentamiseen. Tätä me tarvitsemme tässäkin vaiheessa. Nyt meillä on mahdollisuus arvioida kuinka merkittäviä yhteiset päätöksemme ovat, missä määrin ne hyödyttävät kansalaisiamme, koska edessämme on ollut erittäin hankala kriisi ja me kuitenkin pystyimme rakentamaan tarvittavat instituutiot ja pystyimme onnistumaan tässä. Ja tästä me kaikki nyt hyödymme Euroopassa. Ja tällä tavalla meidän pitää edetä jatkossakin, mitä tulee pankkiunioniin. Tämä on poliittisesti hyvin herkkä kysymys kaikissa maissa. Me ymmärrän sen täysin itse. Meidän täytyy määritellä tavallaan nämä kaupankäyntiehdot, jos näin voidaan sanoa, ja näiden ehtojen puitteissa sitten koitetaan löytää sellaiset ratkaisut, jotka sopivat tarkoitusperimme. Ja Tämä on tässä erittäin tärkeää kaikissa näissä kysymyksissä, että lisätään euroalueen häiriön sietokykyä, kestävyyttä. Siitä me kaikki hyödymme. Ja meidän täytyykin varmistaa, että näin tulee olemaan jatkossakin. Mitä tulee vielä avoimuudesta, mainitsin se kyllä jo aikaisemminkin, mutta ihan lyhyesti vielä mitä tulee EKPn varapuheenjohtajan nimitykseen tällä viikolla? Me tässä seurasimme vain äh, ohjesääntöjä, sääntöjä. Siinä vaaditaan Euroopan parlamentin virallinen kuuleminen, joka pidetään tässä kuussa. Meillä on tilaisuus keskus, tai teillä on tilaisuus keskustella ehdokkaan kanssa etukäteen Tämä löytyy ohjesäännöstä ja mielestäni voimme varmasti aina toimia niin, että voimme syvällisellä tavalla tarkastella prosessia, mutta näin näissä säännöissä tällä hetkellä kuitenkin on. Otmar Karas. Uh, Arvoisa puheenjohtaja, onnittelut nimityksestänne. Kysymykseni varjoesittelijän nimissä minä puhuin nyt työstään tuosta riskin vähentämistä ja se liittyy nimenomaan järjestämättömiin lainoihin. Se pitäisi määritellä ennen kuin siitä tulee täysin toimivaa. Mikä on teidän kantanne tähän, kun ajatellaan ensimmäisen edistymiskertomuksen kertomuksen tulosta liittyen äh, järjestämättömien lainojen vähentämiseen, ja tämä on siis tammikuulta. No sitten EVM tulevaisuudesta. Mikä on teidän näkemyksenne äh, EVMn muuttamisesta eurooppalaiseksi valuuttarahastoksi yhteisölainsäädännön pohjalta? Thank you, thank you. Kiitos, edustaja Karas. Kiitoksia näistä kysymyksistä. 2016 etenemissuunnitelma esittää ne alueet, joissa meidän täytyy edetä ajatellen riskin vähentämistä. Ja on useita paketteja, joita komissio on jo esittänyt ja joista neuvotellaan. Ne mielestäni täyttävät vaatimukset riskin vähentämiseksi, jotta voidaan käynnistää poliittiset keskustelut ediksestä ja muista riskin jako menettelyistä, joista myöskin tuossa etenemissuunnitelmassa puhuttiin. Eli meidän täytyy tehdä tai jatkuvasti arvioida edistymistä indikaattoreiden pohjalta ja myöskin kun ajatellaan järjestämättömien lainojen vähentämistä, niin kuin puheenjohtaja Gualteri mainitsi, ja pankkien pääomittamista 500-600 miljardia euroa on sinne syydetty kriisin käynnistymisen jälkeen. Velan leikkaaminen ja julkis, sekä julkisen että yksityisten velan liikkaaminen, nämä ovat olleet todella vahvoja kysymyksiä kriisin aikana ja sen jälkimainingeissa. Tämä aikaan saa luottamusta tähän prosessiin. No sitten EVMstä. Tarkoituksemme on vahvistaa EVMn toimintakykyä jotta siihen saadaan lisää kriisinhallintavälineistöä, että talous- ja raha-alue olisi häiriön sietokykyisempi tulevaisuudessa. Ja tämä asia, jonka otitte esille, tuo luottamuksen kasvattaminen kielellä on tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot, kaikki euroryhmän jäsenvaltiot ja jäsenet ovat tyytyväisiä instituutioiden toimintaan. Ne ovat totta kai täysin vastuuvelvollisia hallituksille, joten ei tässä vastuuvelvollisuutta puutu, vaan eri vaihtoehtoja on. No totta puhuen, mielelläni puhuisin substanssista ja sitten jatkosta, seuraavassa vaiheessa. Kiitos. Sitten toivotaan, että jäsenvaltiot tukevat komissiota, kun tämä otetaan mukaan EU-lainsäädäntöön kyseinen väline. Sitten edustaja Mavides. Right here. Thank you, Chairman. Täällä ollaan. <clears throat> Kiitoksia. Varmasti tarvitsette nyt kuulokkeita. Paitsi jos ymmärrätte kreikkaa. Tänään on nimittäin äidinkielen päivä. Opin aamulla. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä, koska alustavassa ne sanoitte kolme asiaa. Puhuitte demokraattisesta tilivelvollisuudesta, se on tärkeä asia. Puhuitte osallistavuudesta, sitä nyt on turha enempää selittää. Ja puhuitte puhuitte <clears throat> emun syventämisestä ja pankkiunionin toteuttamisesta. Minulla olisi teille konkreettisia kysymyksiä. Kollegat ovat jo yleisluontoisemmin niitä esittäneetkin. Tammikuusta 2013 alkaen, jolloin tämä Fiscal Pact toteutettiin, otettiin käyttöön, niin Tämän jälkeenkin äh, reaalitalouden konvergenssi on heikohkoa. Ja siksi ensimmäinen kysymykseni onkin tämä. Paljon on kiinnitetty huomiota jäsenvaltioiden alijäämään. Me emme kuitenkaan kiinnittäneet samaa huomiota niihin maihin, joilla on taas ollut ylijäämä. Se on kolikon toinen puoli. Ja toinen kysymykseni liittyy järjestäytymättömiin tai järjestämättömiin lainoihin. Monet ihmiset ymmärtävät sen, että jär... tai eivät ymmärrä sitä, että järjestämättömät lainat eivät liity ainoastaan pankkeihin, ne liittyvät meihin kaikkiin eurovyöhykkeen instituutioihinkin. Eli puoltaisitteko te sitä, että, tällaisi, että luotaisiin tällaisia roskapankkeja ikään kuin ää, ähm, varojen hallintavälineenä? Ja haluan vielä kertaalleen kiittää teitä. Tulen olemaan teidän puolellanne kriittisesti, mutta myös tukien teitä. Oh, sorry, thank. Anteeksi, niin, kiitos herra Mavrides näistä kommenteista ja sitä tavasta, miten arvioitte näitä haasteita, joita edessämme on. Ja kyllä, varmasti jaan jotkin huolenaiheistanne. Lähentäminen, jota nyt olemme havainneet, on ollut todellista Meillä on ollut tässä hyvin hankala kriisi ja se täytyy arvioida nimenomaan tässä kontekstissa. Kriisi on tehnyt siitä hankalampaa tästä lähentymisprosessista ja näin on. Niin kuin jo mainitsin tänään, kun meillä on tämä institutionaalinen puitteisto, jota ei ole saatettu loppuun ja näin sitten lähentymistä ei tapahdu niin hyvin kuin me voisimme olettaa tapahtuvan talous- ja rahaliitossa. Nämä ovat hyvin hidasliikkeisiä prosesseja, eli tuo kärsivällisyys, jonka jo mainitsin, on keskeistä, mutta instituutioiden täytyy olla valmiita edistämään lähentymistä. Ja niin kuin tiedätte, tässä makrotalouden epätasapaino proseduurissa. Se on melko symmetrinen, eli tässä arvioidaan tilannetta ylijäämä- ja alijäämätilanteessa, kun nyt katsotaan euroaluetta kokonaisuudessaan ja mitataan esimerkiksi ulkoisia epätasapainoja, niin on tärkeää ymmärtää, että keskeistä on se, että tuo yhteen ylijäämä, joka liittyy säästöihin, investoitaisiin euroalueisiin ja hyödyttäisiin näin kaikkia jäsenvaltioita euroalueella. No, pahoittelut tässä ei näy ole aikaa. No, järjestämättömistä lainoista on tärkeää ymmärtää, että järjestämättömät lainat ovat reaalitaloutta, joten meidän täytyy toimia hyvin varovaisesti niiden suhteen niin, että pidetään kiinni tuosta taloudesta arvosta, mutta meidän täytyy kuitenkin kehittää maksukykyä maissa. Tämä täytyy tehdä hyvin varovaisesti. Se, että miten käytämme näitä omaisuuseriä, joita siellä taustalla on. No sitten roskapankeista No, tämä on hyvin laaja-alainen keskustelu. Täytyy toimia niiden asetusten säädösten pohjalta, joita meillä Euroopassa on. Tämä on keskustelu, joka kestää pidempään ja palaamme siihen sitä myöhemmin. Kiitos. Thank you, Jose Manuel Fernandez. Kiitos, Jose Manuel Fernandez. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Komission ennusteiden mukaan vuonna 2018 Portugal kasvaa vähemmän kuin eurooppalainen kesku, keskivertomaa, joten me erkanemme muista eurooppalaisista maista. Muut maat, kuten vaikkapa Irlanti, tulee kasvamaan kaksi kertaa nopeammin kuin Portugal. Myös Kreikka ja Kypros tulevat kasvamaan molemmin kuin, enemmän kuin Portugal. Portugalin pääministeri ja valtiovarainministerin pitäisi muuttaa tämä trendi. Miten, miten se olisi mahdollista? Kiitoksia kovasti. Äh, kiitoksia kovasti tästä kysymyksestänne. Euroryhmän puheenjohtajana minä suosittaisin kaikille eurovyöhykkeen valtioille ja hallituksille, että ne jatkaisivat sitä erinomaista työtä, jota ovat tehneet. Pitäisi äh, edistää äh, vakautta, rahoitusjärjestelmän vakautta ja ylipäänsä tulisi myötävaikuttaa euroalueen kilpailukykyyn kokonaisuutena. Tällä hetkellä hän eurovyöhykkeen kasvu on pisintä koskaan. Kaikki maat ovat siitä hyötyneet, mukaan luettuna Portugali. Nyt ensimmäistä kertaa siis. En, nyt ensimmäistä kertaa. Portugalhan alkoi yhdentyä eurovyöhykkeen kanssa ensimmäistä kertaa siis viime vuonna. Nyt nähtäväksi jää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, mutta mutta euroryhmän puheenjohtajana olisin erittäin tyytyväinen, jos kaikki euroryhmän maat voisivat äh, kasvaa ennusteiden mukaan. Niin, niin, mutta Portugalhan on nyt äh, huonommassa jamassa kuin keskivertomaat. Mitä voimme tehdä tämän asian muuttumiseksi? Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia Jonas Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnä onnittelen teitä valinnastanne ja tilanteen hoitamisesta Portugalissa. Se olette parantaneet Portugalista tilannetta. Tämä on luonut myös toivoa monille edistyksellisille tahoille EU-ssa. Te useissa yhteyksissä olette ottaneet esillä kunnianhimon johon täytyy liittyä, liittää kärsivällisyys. Tämä yhdistelmä joissakin asioissa johtavat siihen, että olemme alkamassa menettää kärsivällisyyttä viittaan Edisin Euroopan talletusjärjestelmään. Se on ollut yli kaksi vuotta neuvotteluissa niin neuvostossa kuin täällä parlamentissakin, siis Edis. Kollega Vals korosti, kuinka tärkeää on edistyä riskin vähentämispakettissa. Enkä minä vastusta tätä, mutta totta on, että nämä paketithan ovat edistyneet. Neuvottelut niin neuvostossa kuin parlamentissa ovat edistyneet. Ja kuitenkin edis edelleenkin tuntuu tällaiselta aika hitaalta prosessilta. Niin ymmärrän, että tämä kuuluu neuvostolle ECOFINille, mutta haluaisin kysyä teiltä euroryhmän puheenjohtajana, uskotteko te, että voitaisiin hiukan painostaa, jotta tämä asia etenisi, että löytyisi uusia mahdollisuuksia tehdä sopimuksia eri osapuolten kesken ja pyydän, että kun ajatellaan tätä yhdistelmää kunnianhimo ja kärsivällisyys, niin se ei tarkoita sitä, että joudumme täysin kärsimättömyyden tilaan, niin kuin tässä asetuksessa. Miten voisitte vauhdittaa tämän ediskysymyksen eteenpäin viemistä? Muchas gracias, señor. Kiitoksia, herra Fernandes. On ihan totta, että meidän täytyy olla kärsivällisiä näissä kysymyksissä. Minä vetoankin tein, että äh, olette menettämättä kärsivällisyyttänne, koska kärsimättömyys tietysti voi meidät nopeammin viedä päätökseen – ja on totta, että Tulkitsen itse tämän erittäin hyvänä ajoituksena sekä poliittisesti että taloudellisesti, että edetään tämän, näiden asetusten ja prosessien kanssa ja mennään eteenpäin. Meidän täytyy seurata edistymissuunnitelmaa. Olen tästä täysin samalla teidän kanssanne, että kyse on, tai että nyt on aika edistyä tässä asiassa ja minä tulen euroryhmän puheenjohtajana viemään näitä keskusteluita eteenpäin. Tämä on hyvin tärkeää rahoitusvakauden kannalta Euroopassa, että kesäkuussa pystymme edistymään ihan konkreettisesti asiassa. Kiitos. Kaksi puheenvuoropyyntöä vielä. Pyydän, että pidätte kiinni minuutin puheajasta edustaja Papadimoulis. Κύριε Arvon puheenjohtaja, olin tyytyväinen voinessani todeta, että suhtaudutte myönteisesti Kreikkaan, esititte hyvin myönteisiä kommentteja, suhtaudutte toiveikkaasti tuleviin kehityskulkuihin ja tässä muutama päivä sitten sanoitte, että pallo on nyt meidän puolellamme. Teillä on hyvin kunnianhimoinen aikataulu Kreikan hallitukselle esittää kehittää omaa kehitysstrategiaansa, jotta julkinen talous ähm, vakautuisi. Huhtikuussahan me poistumme tästä ohjelmasta ja sen jälkeen aikaa on kesäkuuhun saakka teidän esittää omat toimenpiteenne. ja saavuttaa seuraava etappi Kreikan ohjelman arvioinnissa. Takalotos sanoi samaa, äh, sanoi tämän siis aikataulusta ja vahvistatteko te tämän? Mitä te tarkoititte, kun sanoitte, että pallo on teidän kentällänne? Mitä täytyy vielä tehdä, jotta äh, tämä asia saadaan lopulta päätökseen? I want to remain and I will be... Minä haluan suhtautua myönteisesti ja tulen näin tekemäänkin, kun ajatellaan Kreikan edistymistä. Me olemme nähneet hyvin päättäväistä, tuottavaa työtä, kun ajatellaan Kreikan viranomaisia ja tuon työn loppuun saattamista, niin kuin alustuksessa totesin. Siis tuo sanonta, että pallo on meidän kentällämme, tarkoittaa myöskin sitä, että on toimenpiteitä, jotka täytyy saattaa päätökseen maissa, jotta voidaan päästä tämän vaiheen loppuun, kun ajatellaan maksua ja näin. Todellakin toivon, että maat tekevät ja se, mitä nyt kuulin kollegoilta euroryhmäkokouksessa, ovat olleet hyvin myönteisiä luonteeltaan ja minulla ei ole epäilystäkään siitä, että emme onnistuisi tämän tehtävän loppuun saattamisessa. Nina Gill. One minute. Okay. Thank you, Chair. Minäkin. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella muiden äh, tapaan teitä nimityksestänne. Nopea kysymys. Euroopan talous on kasvussa ja aurinko paistaa. Mutta kun katsotaan tarkemmin, niin epätasa-arvoisuus Euroopassa nousee 40 prosenttia vauraudesta on yhden prosentin käsissä ja mielestäni on äärimmäisen tärkeää puuttua tähän asiaan. Vuosi ennen Euroopan parlamentin vaaleja on äärimmäisen tärkeää, että ihmiset näkevät, että Eurooppa puuttuu niiden 120 miljoonan ja 28 miljoonan lapsen tilanteeseen, jotka ovat köyhiä ja elävät köyhyysrajan alapuolella. Ja tässä olisi komissiolla mahdollisuus nyt laatia jonkinlainen tasa-arvottomuuden poistamistrategia. Euroryhmän puheenjohtajana ää, äh, kysyn teiltä, aiotteko, miten te, ää, äh, aiotteko te puuttua tähän ää, äh, ongelmaan ja tehdä jotain uudistuksia? Kiitos hyvin lyhyesti, hyvin laajasta aiheesta. Ja kiitos, että otitte sen esille. On tärkeää edistää osallistavia kasvustrategioita. Me olemme, meillä on pitkään ollut hyvin korkea työttömyysaste ja tämä on ollut talouksissamme kaikkein pahin ilmiö, kun ajatellaan köyhyyden lisääntymistä, joten meidän täytyy edistää työpaikkojen luomista, kasvua ja myöskin katsoa työmarkkinoiden erityispiirteitä, kun ajatellaan nuorisotyöllisyyttä, niin että voimme tarjota kansalaisillemme ajan myötä näköaloja. On totta, että Euroopassa maiden välillä on eriarvoisuutta ja tarvitaan noita lähentymistoimenpiteitä. Eli pyritään siis lisäämään lähentymistä euroalueen sisällä. Se on äärimmäisen tärkeää politiikkayhdistelmäämme ajatellen. Totta kai me tulemme tarkastelemaan näitä asioita tässä yhteydessä ja tavoitteenamme on lisätä tuota kasvuun osallistamista. Kiitos. Like... Uh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä puheenjohtaja Senteno tästä hyvästä vuoropuhelumme alusta, toivottavasti jatkossakin, tai toivomme, että jatkossa harjoitamme samaa, ja on mahdollisuus tavata ja yhdessä miettiä työmetodejamme, jotta saadaan konkreettinen muoto tälle sitoumukselle, jonka sekä me että te itse olemme ilmaisseet, siis halunne käydä vuoropuhelua parlamentin kanssa ja näin lisätä demokraattista ulottuvuutta ja avoimuutta ja tilivelvollisuutta taloudellisissa kysymyksissä. Kiitos. dear colleagues, let me, let me continue. Uh, we are running a little bit out of... Hyvät kollegat, jos voimme jatkaa, olemme hiukan aikataulusta jäljessä. Nyt sitten käsittelemme vuosista kasvuselvitystä. Me äänestämme aiheesta iltapäivällä. Esittelijänä on edustaja Baye SD-ryhmästä, joten annankin hänelle ensin puheenvuoron. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Euh. Kiitoksia ja onnittelen myös uutta euroryhmän puheenjohtaja. Haluan ensinnäkin kiittää kaikkia, jotka ovat neuvotelleet tästä tekstistä kanssani ja päästiin sitten tätä kautta tulokseen. Karolin Vaas, tehän teette kaikki, että Euroopan uhjasaksa on vaikea tehtävä, kun pitää tehdä ratkaisuja ja poliittiset kannat joskus eroavat, mutta mielestäni saimme aikaan hyvän kompromissitekstin ja toivottavasti saa suuren tuen, jotta voimme näyttää, että parlamentilla on asiasta vahva kanta. Mietintö ohjausjaksosta äänestämme myöhemmin tänään on todellinen edistys talous- ja finanssipolitiikassa, koska tässä antaa konkreettisia keinoja vähentää epätasa-arvoa sosiaalisesti taloudellisesti samoissa maissa, vähentää köyhien työntekijöiden määrää ja saada aikaan suurempaa konvergenssia lähentymistä jäsenvaltojen kesken. Tästä voidaan olla iloisia, koska uusi kasvu suunta on tullut esiin ja äh, kansalaiset vaan haluavat vakaata ilmastoa. Ja tästä ykköstavoitteena tietenkin on täystyöllisyys. Eurooppa on kaikkein rikkain manner. Siellä on huomattavaa potentiaalia esimerkiksi energiakysymyksissä, mutta on myös ratkaisevan tärkeää, että taloudelliset ja sosiaaliset välineet palvelevat myös kansalaisiaan Lisäksi työntekijöiden edessä on päivittäin talouden nopeat muutokset, joten meidän pitää pystyä nopeasti reagoimaan kyseisiin muutoksiin ja avustaa siinä, että ihmiset eivät joudu näiden muutosten ensimmäiseksi uudeksi. Korostaisin tässä viittä kohtaa, jotka mielestäni ovat kaikkein tärkeimpiä mietinnössä. Ensimmäinen kohta keskittyy siihen, että täytyy voida lisätä yksityisiä ja julkisia investointeja reaalitalouteen, me tiedämme, että investointitaso on liian heikkoa. Pyydämmekin, että komissio arvioisi esteitä, jotta voidaan noudattaa su- saada aikaan suuria investointihankkeita, joita maksetaan ajan mukaan asteittain. Kaikki tietävät, että tässä tarvitaan kumppanuuksia yksityisen ja julkisen sektorin välillä, mutta tämä on joskus ongelmalta, niin kuin tiedetään, olisi hyvä löytää ratkaisuja, koska mehän tiedämme, että ilman julkisia investointeja, erityisesti infrastruktuuri tai terveyshuoltoon, ei saada myös yksityisiä investointeja aikaan eikä pystytä luomaan siis myös työpaikkoja. Sitten toinen kohta koskee vastuusta julkista taloudenpitoa. Voimmekin nähdä, että budjettien kasvu kansallisella euron tasolla pitäisi mahdollistaa se, että pitkällä aikavälillä julkinen talous on kannattavalla pohjalla samoin hyvin hallinnoitua. Sitten voidaan ottaa esille kysymys palkannoususta, ehdotus, jota Euroopan keskuspankin puheenjohtaja Maria Draghikin tukee. Tätä kautta voitaisiin antaa enemmän ostovoimaa työntekijöille ja näin saadaan vauhtia E, koko EUn talouteen niiden toimien rinnalla, joita jo on tehty, on vähennetty taakkaa ja vähennetty julkisia menoja. Sitten olemme tarttuneet rakenteellisiin uudistuksiin niihin liittyviin ongelmiin, että voitaisiin ottaa käyttöön nuorisotakuu, sitten mikroyritykset, kuinka tärkeä koulutusyritys, koulutuspolitiikka on, kestävyys, sosiaaliturvajärjestelmissä, lyhyesti kaikki, joka tuo lisäarvoa Euroopalle suhteessa muuhun maailmaan. Mielestäni tätä ei pidä mitään peitellä. Tämä lisäarvo on nyt vaarassa. Meidän pitää säilyttää se, mutta ei se riitä, vaan myös tiivistää sitä, jotta Eurooppa uudelleen olisi toivon synonyymi. Me puhumme tietenkin harmonisaatiosta verokysymyksissä Euroopassa. Verotuksen ja tällä hetkellä on olemassa ja sellainen kesken mahdollista sen, että isot kansainväliset yritykset voivat asettautua sinne, missä verot ovat alhaisemmat. Veroharmonisaatio mahdollistaisi, mahdollistaisi tällaisen epäterveen kilpailun lopettamisen maiden yritysten välillä ja, ja sitten se vaikuttaa Euroopan, Euroopan tilanteeseen. Tarvittaisiin yhteinen yritysverojärjestelmä, joka on oikeudenmukainen. Tällä hetkellä on sitä työstetään. Nyt on aika, että jäsenvaltiot tekevät päätöksensä, sitä päätöksensä. Sitten viimeinen kohta mietinnössä koskee suurempaa integraatiota, kun neuvotellaan EU-ohjausjakson yhteydessä eri toimijoista, kyse vaikka parlamentista, kansallisesta parlamentista, työmarkkinaosapuolista meistä tässä voitaisiin paremmin tätä kautta soveltaa maakohtaisia suosituksia, jotka ovat merkit tärkeitä. Tässä nämä olennaiset elementit, jotka halusin ottaa esille. Puheenjohtaja kiitän. Toivottavasti äänestystulos on myönteinen tänään iltapäivällä. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi varjoesittelijät kolme minuuttia kukin. Pyytäisiin EPPn edustajaa Fankanoa ensin. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää äärimmäisen hyvästä työstä. Jos kohta meni jokin tovi ennen kuin neuvottelu prosessi saatiin alkuun, niin hyvä yhteistyö ja kova työ ovat mm, johtaneet hyvään tulokseen. Toivottavasti myös äänestyksessä saadaan aikaan hyviä kompromisseja. Ja haluan kiittää mm, Vajeta ja kaikkia varjoesittelijöitä. Olen iloinen voidessani vahvistaa sen, että myös EPP-ryhmä tukee kaikkia kompromisseja. Ja tässä loppumietinnössä sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti Mietintöön on otettu tärkeitä, joukko tärkeitä asioita. Ensinnäkin investointien osalta parlamenttina me lähetämme erittäin tärkeän viestin, jossa haluamme tasapainon yksityisen ja julkisen investoinnin välillä. Investointihan, investoinnithan johtavat kasvupotentiaaliin, potentiaaliin, Eh, ja me haluamme myös poistaa tällaisia investoinnin pullonkauloja. Esimerkiksi mm, Belgian kaltaisessa maassa tällaisia pullonkauloja on joka päivä myös liikenteessä. Ja lopuksi haluaisin kiinnittää huomioon vastuulliseen julkiseen rahoitukseen. Sekin, siitäkin puhutaan mietinnössä. Sellaista asiaa ei ole kuin kestävä talouden kehitys ilman kestävää julkista rahoitusta. Ja viestimme äh, liittyy myös nopeasti ikääntyvään väestöön ja siihen, että jäsenvaltioiden tulisi alkaa kantaa vastuuta tässäkin kysymyksessä. Nämä ovat erittäin tärkeitä viestejä. Äh, ja lopuksi olen iloinen nähdessäni, että myös rakenneuudistuksia äh, korostetaan tässä mietinnössä. Me tiedämme, että tuottavuus, rakenneuudistukset vetävät puoleensa investointeja, juuri sitä ihmiset haluavat. On myös tärkeää muuttaa työmarkkinoita niin, että otetaan huomioon työn tulevaisuus. Tämä on erittäin tärkeää ja tässä saamme aika hyvän tasapainon ja välitämme tärkeän viestin. Uusissa työmarkkinatilanteissa meidän täytyy keskittyä dynaamisiin työmarkkinoihin ja toimiviin sosiaaliturvajärjestelmiin. Ja sitten vielä eurovyöhykkeeseen liikkeestä viestimme on se, että mielestämme on tärkeää, että me parlamenttina viittaamme euroalueen fiskaaliseen viritys, kokonaisfiskaaliviritykseen. Ja olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti voi nyt esittää vahvan viestin ja saa äänensä kuuluviin. Näinhän pitäisi aina olla. Ja haluan kiittää Ygiä ja kaikkia muitakin kollegoita hyvästä työstä. Kiitoksia kovasti ja kiitoksia, että EPP tukee meitä. Mennään sitten ECRään. Kolme minuuttia maksimissaan. Niin paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä kiitän myöskin YGBJtä äh, yhteistyöstä, joita me teimme varjoisettelijöiden kokouksessa. Todellakin oli niin, että tuo luonnos aiheutti kyllä paljon liike, liikehdintää. Vaikutti siltä, että kyseessä on mietintö, jota emme saattaisi loppujen lopuksi kannattaa, mutta kuitenkin kävimme hyviä ja hedelmällisiä keskusteluja varjoisettelijan kokouksessa ja tästä syystä myöskin äh, esittelijä äh, toimi hyvin yhteistyökykyisesti. Meillä on nyt hyvä esitys tässä ja suurin osa meistä varmasti hyväksyy sen. Tietysti yksittäisissä kohdissa olemme joutuneet hiukan tekemään myönnytyksiä, varsinkin mitä tulee tähän finanssipolitiikan viritykseen, kokonaisviritykseen euroalueella, mutta perusvire tässä on, mietinnössä on hyvin myönteinen. Siinä painotetaan kehystä liittyen finanssipoliittiseen sopimukseen ja sitten kun ajatellaan vastuuta ja että korostetaan myöskin yksityisiä investointeja euroalueen kehittämiseksi, uskoakseni tässä viitataan myöskin näihin epätasapainoalueisiin euroalueen kehittymisessä ja yksittäisten maiden kehityksessä olemme löytäneet oikeat muotoilut tähän. Ja jos nyt eriarvoisuus, epätasapaino kasvaa euroalueen köyhimmissä maissa, niin tämä on meille tärkeää. Myöskin tuo kasvun ja eriarvoisuuden yhteys ei ole kovinkaan vahvasti tässä otettu esiin, joten tärkein toimenpide meille on, on talouden kasvun edistäminen ja siihen kannustaminen ja mielestäni me olemme tässä mietinnössä voineet sopia hyvistä vaate- vaatimuksista ja tästä syystä ECR tulee puoltamaan tätä Euroopan talouden ohjausjaksoa käsittelevää mietintöä. Kiitoksia ja onnittelut esittelijälle. Yhteistyöhengestä en näe Alden esittelijää, mutta hänellä on siellä korvaaja. Kiitoksia. Puheenjohtaja Karolina ei päässyt paikalle ja hän lähetti minulle pari kaapata. Hän ei päässyt sitten todellakaan itse paikalle. Haluaa kiittää esittelijää, varjoesittelijöitä hyvästä työstä ja yhteistyöstä viime viikkoina. Hän muistuttaa, ja suurin osa, että suurin osa kompromisseista on sellaisia, mitä ALDE tukee. Tietysti olisimme halunneet, että enemmän mietinnössä korostetaan rakenteellisia uudistuksia ja talouden uudistamista, mutta olemme tyytyväisiä ainakin siihen, että pystymme parantamaan, tasapainottamaan tekstejä viime viikkoina. Tämä on ollut hyvää yhteistyötä tältä osalta ja saatiin aikaan hyvä tulos. Sitten vielä maakohtaisista suosituksista olen sitä mieltä, että joko teemme ne sitoviksi tai niissä ei ole mitään merk- järkeä, koska jäsenvaltiot yksinkertaisesti eivät niitä noudata. Se on fakta jonka olemme nähneet viime vuosina. Monet näistä suosituksista ovat sellaisia, että niitä ei toteuteta jäsenvaltioissa. Ja joko siis ne ovat sitovia tai tehdään sitoviksi tai ei sitten tarvitse niitä laatiakaan joka vuosi, koska niitä ei kerran noudateta. Uh, Kiitoksia kovasti ja Guen puolesta, Baron Crespo. Ja, haluatko puheenvuoron? Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar... Eh... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin äh, voimme tietenkin juuri onnitella esittelijää. Hän on tehnyt valtavasti työtä, kun on laatinut tekstin, joka jossain määrin tyydyttää kaikkia poliittisia ryhmiä, ja siinä suhtaudutaan kriittisesti tämänhetkiseen Euroopan ohjausjaksoon ja euroalueen talouspolitiikkaan, ja meillähän tämä on hyvin tärkeä kysymys joten mielellämme äänestämme monien kompromissiehdotusten puolesta. Kuitenkin eh, erimielisyys, joka liittyy tähän tekstiin, niin erojakin siis vieläkin on. Ehkä voimme sanoa, että jaamme siis monet näistä diagnoosista, joita on tehty, mutta olemme eri mieltä osittain näistä ratkaisuista, joita on ehdotettu tekstissä. Luonnollisesti huolimatta e- talouden elpymisestä, e, realiteetti, jonka näemme, on, että kriisi edelleenkin jatkuu ja monia oikeuksiahan menetettiin rahoituskriisin aikana, eikä niitä oikeuksia sitten ole palautettu, joten elinolot ovat heikentyneet ja tämä on tavallaan tullut uudeksi normaaliudeksi työntekijöiden kohdalla ja Tämä ei ole mikään pinnallinen piirre, joka voidaan noin vain korjata tai korjaa itsensä koska on näitä eroja. Tar- tehdään pieni, jos tehtäisiin pieniä uudistuksia tähän hallintojärjestelmään, me uskomme, että tämä epätasa-arvo johtuu talouden rakenteista, jossa on toimittu ihan toisin kuin väitettiin, että tehtäisiin. Sen sijaan, että saataisiin oikeuksien lähentämistä, olemmekin nähneet, että rakenteelliset erot ovat lisääntyneet pelkästään maiden välillä. Tässä syyt ovat syvällisiä esimerkiksi koulutustasossa, mutta sitten kasvava vakaussopimus, Euroopan ohjausjakso tai uudet toimielimet, joita tässä on ehdotettu, kuten Euroopan valuuttarahasto, josta juuri puhuimme, kun keskustelemme euroryhmän puheenjohtajan kanssa. Me uskomme, että jotta voitaisiin lopettaa tällainen eriarvoisuus Euroopassa, silloin tarvitsemme teollisuussuunnitelman, investointisuunnitelman Eurooppaan, joka pystyy alkamaan muuttamaan tuotantomallia ja pystytään tätä kautta luomaan laadukkaita työpaikkoja kaikissa jäsenvaltioissa lähtien liikkeelle juuri niistä, jotka ovat erityisesti kärsineet työttömyydestä ja valmistaa eurooppalainen talous tarvittavaan vihreään transformaatioon. Tämä on meille ratkaisevan tärkeä kysymys vihreissä. Suunnitelmaa, jota ei voida not- to, toteuttaa. Tässä on tämä suurin mielipideero näissä tiukoissa rajoissa, jotka kasvu- ja vakaussopimus asettaa, tai Junckerin suunnitelmassakaan. Myöskään ei ole selvää, että voidaan lähteä liikkeelle sopimuksen pohjalta. tässä vain lisätään köyhien määrää ja rikkaat lasten määrä on jatkuvasti enemmän. Rikkoja, rikkaita eivätkä he tietenkään halua, että tällainen jatkossakaan loppuu. Ja vaikkakin kiitämme esittelijää ja äänestämme monien kompromissien puolesta, niin emme voi sitoutua siihen, että tuemme täysin tätä mietintöä kuitenkaan. Kiitos. Kiitoksia, että pitäydytte <clears throat> aikarajassa sitten vihreiden Eko, Kiitoksia kovasti. Minä haluaisin myös kiittää esittelijää Bajeta hänen tekemästään työstä. Kuten joka vuosi, niin meillähän on ikään kuin periaatteena tämä kasvututkimus ja ohjauskausi, ja aina on vaikea saada tämä parlamentti samoille linjoille, ja tälläkin kertaa se oli hankalaa, mutta mielestäni esittelijä on tehnyt erinomaista työtä. Hän on ottanut huomioon erilaiset toiveet ja juonteet. Nyt tässä mietinnössä on osioita, joissa osi olisimme ehkä toivoneet vahvempaa kielenkäyttöä, erityisesti kun puhutaan verojen välttelystä ja veronkierrosta ja vakaus- ja kasvusopimuksen uudistuksesta. Olen yhtä mieltä QEn kollegan kanssa siitä, että mietintö olisi voinut olla vahvempi. Mutta jos luetaan tämän mietinnön pääviesti, niin se on se, että että julkisille investoinneille on tarvetta palkkojen kasvulle ja epätasa-arvoisuuden vähentämiselle on tarvetta ja myös investointeja tarvitaan, jotta voidaan täyttää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Nämä asiat on ilmaistu hyvin selkein sanoin tässä mietinnössä. Me emme tue kaikkia kompromisseja, mutta loppujen lopuksi tämän mietinnön pääviestit ovat todellinen siirtymä siitä, mitä olemme kuulleet ohjausjaksosta puhuttaessa aika useinkin. Ja olen iloinen siitä, että tämä viestin painopiste on nyt muuttunut. Olen kiitollinen esittelijä. Me puollamme tätä kriittisesti kylläkin, mutta loppujen lopuksi me Tuemme tätä mietintöä ja kiitämme esittelijää. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. On hi- ällistyttävää, kuinka konsensushenkinen tämäkin keskustelu tänään on näin kiistanalaisesta aiheesta. Onnittelen esittelijää. Nyt en näe FDD: FDDstä ketään enkä e stäkään. Jos näin on, niin palaamme esittelijään, jos hän haluaa vielä jotain sanoa. No, euh, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan vain kiittää kaikkia varjoesittelijöitä työstä, jota olemme yhdessä tehneet ja toivon ainakin, että äänestystulos tulee olemaan myönteinen. We are voting in the afternoon. Iltapäivällä äänestetään. Nyt ei tarvita catch the eye-menettelyä, koska Äh, <clears throat> sellaisia ei ole pyydetty. 374 tarkistusta tähän on tehty ja siksi olikin tosi hieno asia, että saimme näin hyvän äm, yhteisymmärryksen. Ja sitten kultie äh, eri tulee takaisin tänne puheenjohtajan paikalle. Kiitoksia kaikille. Where are we? So, we move uh, to... Hyvä. Sitten esityslistalla aletaan käsitellä Emir-asetusta, kahta ensimmäistä lainsäädäntöehdotusta siitä. Hyvin tärkeitä paketteja. En lue tätä otsikkoa, se on kovasti paljon pitkä. Menisi koko aika vallan siihen joten annan suoraan puheenvuoron esittelijä Vene Langelle, report and... joka esittelee mietintönsä. Ja alamme käsitellä sitä. Werner, ole hyvä. Ja, vielen dank, Herr Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä myöskin puhun tässä lyhyesti. 4.7.2012 me päätimme johdannaisasetuksesta – toi, toimeenpano ekvivalenttipäätöksessä oli 2017, silloin kun Yhdysvallat lähti mukaan 14.3.2017. Ne oli ensimmäinen päivitys ja komissio viime vuosien kokemuksista teki oikeat johtopäätökset. Tästä syystä komission luonnos on pitk- pitkälti hyväksyttävissä ja tämä totta kai helpottaa esittelijän esittelytehtävää. Tässä puhun nyt tärkeimmistä kysymyksistä. Ilmoittamisvelvollisuuksia parannetaan, eli tällainen yksi ilmoittaminen riittää byrokratiaa. Poistetaan no sitten tuo takapainotusvelvollisuus poistuu. Me puhuimme tästä jo 2011. No sitten tietojen laatua ja saatavuutta parannetaan. No sitten määritysvelvollisuuden opit Äh, kun ajatellaan pieniä keskusvastapuolia, pörssin ulkopuolisia kesku, keskusvastapuolia ja, ja sitten voidaan parantaa myöskin ilmoitusvelvollisuuden poistamista ja me saimme myöskin lisää avoimuutta keskusvastapuoliin ja sitten poistetaan tiettyjen ö, paikkojen ö, osallisuus tähän ja koska nyt suunta on oikea, me emme kritisoi komission tekemää ehdotusta perustavanlaatuisesti, vaan me haluamme se ehdottaa selkeyttä näihin 26.1.2018 sihteeristö sitten julkaisi tämän mietinnön viimeisessä muodossaan ja ne asiat, joita täytyy muuttaa. Ensinnäkin Tämä liittyy oikeusvarmuuteen, sitä on tarkoitus vahvistaa. No sitten sopimukset äh, kolmannen maan keskusvastapuolen kanssa ja sitten ilmoittamisyksiköt myöskin pitävät aikataulusta kiinni. No sitten nämä sisäiset siirrot ja vähintäänkin yksi pörssin ulkopuolinen keskusvastapuoli on mukana. Tämä on tärkeä määräys reaalitaloutta ajatellen. Sitten tässä on lisätäsmännyksiä. Sitten on pörssilistatuista OTC-johdannaista sitten on tuo ilmoittamisvelvollisuus. Eläkejärjestelmä me haluamme kannustimia kohti erilaisia ratkaisuja, sillä kuuden vuoden jälkeen poikkeukset eivät ole tuoneet mitään edistystä. Ja tässä olen kollegoiden kanssa samaa mieltä tästä syystä. Meillä on kolme vaihtoehtoa, joiden tarkoitus on kasvattaa painetta komissiota ja osallisia kohtaan. Helpotetaan helpotuksia finanssialan ulkopuolisen keskusvastapuolille, ilmoitusvelvollisuus poistuu, tämä määritysvelvollisuus poistuu. No sitten tietysti myöskin arvopaperistaminen ja että määrityksen pääsy on helpompaa sekä nämä valuuttatermini johdannaiset ja valuutta swap johdannaiset, niin tässä tarvitaan harmonisointia lainsäädäntöön. Ja lisäksi haluaisin vielä korostaa, että neuvosto 20. joulukuuta 2017 jo ehdotti poliittista yhteisymmärrystä, joka aiheuttaa byrokratiaa ja epäselvyyttä joissakin kohdissa. Tätä meidän täytyy vielä työstää, jos nyt trilogiin joudutaan. Tällä hetkellä mietinnön julkaisemisen jälkeen osa markkinaosallistujista teki lisäehdotuksia, jotka tulemme tarkistamaan ja varmasti kollegat myöskin saavat ne käsiinsä, nämä koskettavat ilmoittamisia OTC-johdannaissopimuksista, sitten ryhmän sisäiset kaup- kauppa, kaupankäynti ja niin poispäin. Haluan kiittää komissiota ja kollegoja ja toivon, että me saamme kaikki ehdotukset oikeudenmukaisesti käsiteltyä. Aikataulu on sitova tarkistus on tultava ensi viikkoon mennessä, siis 28. päivän mennessä ja sitten varjoittelun kokouksessa yritämme etsiä yhteistä pohjaa ja pyrimme suodattamaan eri mielisyydet pois. Kiitos. Thank you very much. Shadow Rapporteur for this. Kiitoksia. Sitten SD-ryhmästä Jaakob von Weizsäcker. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän Werner Langea mielestäni erinomaisesta mietinnöstä perustuen er, erinomaisen komission ehdotuksen. Tämä on tekninen kysymys muiden joukossa. Ja kun ajatellaan niitä lisäyksiä, joita Werner Lange tähän on tehnyt, ne ovat hyviä Mainitsen vain kolme, voisin kyllä mainita paljon enemmänkin. Esimerkkinä synkro, otetaan käyttöön tällainen määritysvelvollisuuden keskeytys. Tämä liittyy tähän mietintöön elvytyksestä ja kriisinratkaisusta. Näin voidaan painostaa enemmän instituutioita, että ne löytävät ratkaisuja e- eläkeongelmaan ja instituutioon instituution tekevät järjestelmässä nämä muutokset, joita tarvitaan, jotta tämä agenda etenee ja esimerkiksi lisättäisiin termi avoimuus tähän periaatteeseen. Voisin jatkaa. There's a very good basis. Um... Hyvä pohja, jotta voidaan siitä sopia tästä mietinnöstä. Sitten haluaisin vain mainita pari prioriteetteja meidän kannaltamme, jota meidän pitää tarkastella huolella. Ensinnäkin tämä on yleinen sääntö. Tässä on todellakin kyse tästä määritysvelvollisuuden sovellusalasta ja pitää varmistaa, että se mitä teemme Emirissä ja että me päädy sellaiseen tilanteeseen, missä varmistetaan, että määritysvelvollisuus on riittävän laaja ja sitä laajennetaan niillä alueilla, missä on ongelmia ja ratkaistaan tämä nopeasti niin, että tämä, ettei tämä agenda turhaan tai asioiden hoitaminen viivästy. Mitä tulee eläkkeisiin eläkepuolelle, en ole varma, että kun olemme niin paljon tähän asiaan käyttäneet, että onko nyt järkevää ehdottaa, että pitäisi vielä ehdottaa lisää kaksi vuotta kolmen vuoden aikaan. Se on aika paljon sille, että määritys velvollisuus on tarvittavan laaja. Sitten kysymys siitä, miten lasketaan tietyt kynnykset, kun määritysvelvollisuus tulee voimaan tai käyttöön. Minulle on aivan niin selvää, että jos otetaan kolme kuukautta vuodesta tätä varten, että se on matemaattisestikin ihanteellista, enkä ole varma, että se vähentää niinkään paljon byrokratiaa, jos tarkastelemme vain kolmea kuukautta eikä 12 kuukautta esimerkiksi joten tähän liittyy monia kysymyksiä. Vielä muutama kysymys. Miten käsitellään SSPE-kysymyksiä? arvopaperistamista varten perustettuja erillisyhtiöitä. Niiden pitää olla turvallisia terveellä pohjalla. Silloin, silloin tätä käsitettä voidaan käyttää ja ymmärrämme paremmin, minkälaisista arvo sitä edellisyyttä, on kyse. Sitten toinen vähän teknisempi alue, ongelma-alue, nimittäin ilmoittaminen ja tiedon laatu. Nopeutan puheenvuoroni. Tiedon laatu on hyvin tärkeää, joten olen tyytyväinen komission ehdotuksesta, että saadaan ESMalta raportti tiedon laadusta. Ehkä sitä ei pitäisikään poistaa niin kuin Venen Langenin mietinnössä ehdotetaan. Ja sitten voisimme yrittää tätä teknistä puolta viedä eteenpäin ja saada sinne äh, lailliset yksiköt. Tämähän liittyy jo primäärin lainsäädäntöön, missä tämä olisi edistystä ja olisi hyväksi globaali, globaalista ajatellen. Kiitos. Swinburne. Thank you. And I... Swinburne. Kiitoksia kovasti. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työstä. Oikein hyvä lähtökohta työlle. Olin itse alkuperäisessä neuvottelutiimissä ja minä olen tietoinen tämän lainsäädännön laadusta ja siitä on tullut standardi, normi kautta maailman ja haluan varmistaa sen, että Emeri Ykkösen eh, tehdyt eh, tarkistukset heijastelevat sitä hyvää työtä, jota tähän saakka on tehty ja Langen onkin ottanut tämän huomioon mietinnössään. Olen myös iloinen eh, siitä, että että ne tarkistukset, joissa SSPE, eli arvopaperistamista varten perustetut eri, erillisyhtiöt, luokitellaan ei-finanssiyhtiöiksi. Ja on myös erittäin hyvää, että säännöt ovat globaalisti johdonmukaisia. Mitä tulee raportointiin, olen iloinen nähdessäni, että mm, pakollinen delegointi Ähm, on nyt muutettu, koska monet kansainväliset yritykset ovat joutuneet käyttämään aika paljon aikaa ja rahaa oman äh, raportointinsa äh, toteuttamiseksi, ja jos haluavat sitä jatkaa, niin en näe sille mitään estettä. Äh, raportointi on myös horisontaalinen kysymys. TRIPShan on avannut aika useita asiakokonaisuuksia. Sitten on oikein hyvä, että komissio tekee tämän fitness checkin terveystarkastuksen ja kaikenlaisia äh, tehokkuuteen, johdonmukaisen ja tehoavuuden ja arvon lisää äh, asioihin lisäarvon, äh, lisäarvoon liittyviä asioista, niistä täytyy raportoida. Täytyy myös raportoida samalla kustannuksista kuluttajille. Joskushan lisätaakkaa koituu siitä, että ei ole oikeanlaista tietoa. Eli toivottavasti tästä tulee myös hyvä horisontaalinen lainsäädäntö, joka ohjaa meitä jatkokeskusteluissa. On hyvä, jos voimme olla riittävän joustavia niin, että voimme ottaa tähän mietintöön ja tuleviin keskusteluihinkin myös näitä ulottuvuuksia. Tässä vaiheessa, Emri 2 on täytäntöönpanovaiheessa uutta tietoa näistä varhaisista ongelmista. Tulee ehkäpä toivottavasti pian. Ja sitten mitä tulee Frandiin, on erittäin tärkeää, että MEFEA kaupankäyntivelvoitteiden ja määritysosapuolten velvoitteiden yksityiskohdat ovat samalla linjoilla keskenään. Ja meillä on myös esimerkkejä siitä, että kaupankäynnin jälkeisten palveluiden yhtenäistäminen voisi olla suotuisaa. Ja kun puhutaan eläkerahastojen rahastojen kohtelusta, niin olen iloinen siitä, miten esittelijä on nämä pienemmät määrittelyosapuolet mm, sijoittanut poikkeuksen piiriin. On hyvä, että asiaa pohditaan niin, että saadaan aikaan tasapuolinen pelikenttä kaikille toimijoille. Mitä tulee pienempiin rahoitusyhtiöihin ja eläkeyhtiöihin, niin täytyy pohtia, minkälaisia riskejä kukin tuo tai on tuomatta. Ehkäpä eläkerahastot eh, ehkäpä, ehkäpä kun otetaan huomioon nämä eläkerahastot ja sitten pienemmät rahoituslaitokset, niin voitaisiin asettaa jonkinlaisia kynnyksiä. Voihan olla niin, että vain suuremmat Ähm, eläkerahastot, joihin kohdistetaan EU-IOP-operaatioita. Ehkä heidän osallistumistaan voitaisiin helpottaa jollain tavalla. Olisi hyvä, jos otettaisiin huomioon myös pienet eläkerahastot muiden pienten rahoituslaitosten kynnysten alle niin, että tilanne olisi tasapuolisempi. Mutta haluan vielä kertaalleen kiittää tohtori Langenia. Toivottavasti asia menee nopeasti eteenpäin. Group, Kiitoksia sitten edustaja Jatsak. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää mietintöluonnoksesta. Ryhmämme on kaiken kaikkiaan mielissään tästä suunnasta. Se parantaa komission ehdotusta ja menee pitemmälle ja pyritään vähentämään kustannuksia ja taakkoja, joita markkinaosapuolet. Tämä tässä on jätetty pois nämä erityisvälineet keskusvastapuolten osalta. Tämä on Aldelle tärkeää, varsinkin kun ajatellaan työtämme äh, arvopaperistamisasiakirjassa asiakirjassa ja äh, tarkoituksena on, että nämä välineet edelleenkin täyttävät äh, toimintonsa arvopaperimarkkinoilla. No nyt sitten tarkoituksena on laajentaa äh, ilmoittamisvelvollisuuden poistaminen sellaisissa kohdissa, missä äh, mukana on finanssialan ulkopuolisia keskusvastapuolia. No tässä on poikkeuksia, joita esittelijä ja varjoesittelijät ovat maininneet. Me olemme samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että tämä ongelma täytyy ratkaista on selvää, että sitä ei voida ratkaista seuraavien kuukausien tai vuosien aikana tästä syystä, että pidetään kolmen vuoden poikkeuksesta kiinni eläkerahastojen osalta ilmoittamisvelvollisuudesta on kaikkein paras lähestymistapa ja annetaan lisäkannustamia markkinaosapuolille, jotta voidaan löytää oikea ratkaisu pitkälle aikavälille. Ja aivan erityisesti pyytäisin esittelijä ja komissio. tai kysyisin heiltä, miten he näkevät tilanteen, joka on jo mainittu täällä usean otteeseen, jos tämän hetkinen poikkeus päättyy elokuussa, eli sitten meillä ehkä on Emir A esitys valmiina myöskin virallisessa lehdessä Joten tässä ehkä joudutaan tuollaisen lainsäädännöllisen limpoon. Miten me voimme varmistaa, että markkinaosapuolille ei aiheuta tästä epävarmuuksia? Onko joitakin nopeita ratkaisuehdotuksia ehkä? Ja mitä tulee reiluihin kohtuun syrjimättömiin kaupallisiin ehtoihin, niin olemme perusperiaatteessa samaa mieltä. Kuitenkin myöskin määritysyritysten täytyy voida toimia vakavaraiselta pohjalta, joten tässä voitaisiin pohjaa, että voitaisiin jotakin selvennyksiä sisällyttää tähän tekstiin tässä mielessä. Sitten viimeinen asia liittyy pakolliseen marginaalien pakolliseen vaihtamiseen. No tässä on ehdotettu rajoitteita näille valuuttaswap-johdannaisille. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että tässä sääntöjen pitäisi olla samat muiden oikeudenkäyttöalueiden kanssa, jotta edellytykset ovat yhtäläiset. Meillä on mahdollisuus Emirin kautta edistää kilpailukykyä, poistaa taakkoja, joita markkinaosapuolet täällä kohtaavat. Meidän täytyy varmistaa, että saavutamme lopputuloksen, joka on myönteinen niille, mutta ei kuitenkaan pitäisi luopua Emirin periaatteista, jotka kuitenkin ovat korkeassa arvossa maailmanlaajuisesti. Kiitos. Kiitoksia. Guen edustaja ei näy vihreistä edustaja Lambertsson. Good morning. Lamberts. Huomenta. Mielestäni on hiukan outoa tämä nyt kymmenen vuotta sitten. Finanssikriisi oli huipussaan ja muistan sanat, joita Warren Buffett käytti kuvatakseen tätä valtavaa kasvua johdannaisvälineissä hän kutsui niitä joukkotuhoaseiksi. Ja tietenkin voimme olla tyytyväisiä siitä, että monet näistä aseista nyt on niistä käydään kauppaa keskusvastapuolissa, mutta tämän ei pitäisi meitä kyllä rauhoittaa mihinkään, koska pienen, pienen vähennyksen jälkeen tämä volyymi vain kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Ja tässä nyt puhumme markkinoista, joka on kymmen kymmenkertainen verrattuna reaalitalouteen. Ja voi, kuulin kyllä teidän tarvitsemista kilpailukyvyn kannalta. No, älkääs nyt ei mehän tule niin vanha, mutta muistan vielä sen ajan, kun aloitin am- ammatillisen urani, että silloin talous, tässä oli kukoistavia yrityksiä ja johdannaiset eivät olleet rahoitusmarkkinoiden mikään alaviite, vaan kuitenkin niitä oli suhteellisen vähän. Ja meillä oli ihan toimiva talous. Ja jotkut meistä haluaisimme uskoa, että huolimatta tästä valtavasta rahoitusalan joukkotuhoaseiden kertomisesta, niin, niin voisi olla toimiva ää, talous. Ja näin Emirin tätä yleistä pyrkimystä purkaa sääntelyä, herra Jeesus käytti sanaa taakka, Voitte kutsua sitä kyllä taakaksi ja minä kutsun sitä suojeluksi. Meidän pitää suojella yhteiskuntaa tällaisilta aseilta. Ja niin, jos nyt jotakin, kun katson perustrendejä, niin meidän ei pitäisi purkaa suun, sä, sääntelyä, vaan korjata se paljon paremmin, että se olisi paljon tehokkaampaa, koska minä en usko, että kaikki nämä johdannaismarkkinat todellakin palvelevat jotakin hyödyllistä yhteiskunnallista tavoitetta. En väitä, etteikö se luo voittomahdollisuuksia markkinatoimijoille, mutta on valtava ero tästä ja tästä siihen, että se on hyödyllinen koko yhteiskunnalle. Sitten vielä palaan tähän Langen mietintöön. Täällä on asioita, joita voimme tukea, joissa tarvitsemme vielä lisäselvityksen, niin kuin voitte kuvitellakin. Käyn vain tässä läpi muutamia kysymyksiä. 90 tarkistus, joka vetoavat siihen, tämä määritys osapuolten velvollisuudesta oikeastaan on kyse meidän pitäisi vahvistaa näitä velvoitteita, jotta voidaan estää eturistiriitoja. Yksi asia, jota emme ymmärrä, ei puhu nyt rehellisesti, en ymmärrä, miksi meidän pitäisi pohtia erillisyhtiöitä arvopaperistamiselle, tai ei pitäisi pitää niitä rahoitusvastapuolena. Me odotamme tästä selityksiä. Sitten, mitä tulee 11.15 tarkistuksesta yksinkertaistettiin menettelytä ja onko kynnykset sopiva tasolta, voidaan tietyt tahot sulkea pois, niin kun pitäisi tarkastella määriä laitoksia, jotka saavat poikkeusluvan, ja me voimme nähdä, että suhde eikä minulla ole tässä nyt lukuja mukana, niin, mutta kun ajatellaan kaupankäyntiä, joka nyt poikkeusluvassa on paljon suurempaa Euroopassa kuin USAssa, ja meidän kyllä pitäisi tämän takia sitä muutamia kysymyksiä ovatko kaikki kriteerit nyt ihan paikallaan. Meidän siis pitäisi varmistaa, että on niin vähän poikkeuksia kuin mahdollista. Sitten määritysvelvollisuuden keskeyttämisestä olemme samaa mieltä Estelin kanssa. Olen melkein lopettanut puheenjohtaja. Enkä ole ainoa, joka nyt käyttää hiukan aikaa yksityiskohtiin. Jälleen meidän pitäisi keskeyttää määritysvelvoite silloin, kun selvästikään mikään keskusvastapuoli ei ole operatiivinen tietyllä alalla. Muutoin en näe mitään syytä sille, että pitäisi poistaa tämä velvollisuus. Sitten eläkerahastoista olen samalla, samalla linjalla kuin Jaakob. Niillä on ollut tarpeeksi aikaa täyttää eh, ehdot ja toimia sääntöjen mukaisesti. Ja meidän pitäisi varmistaa, että ne toimivat näin mukaisesti mahdollisimman nopeasti, jos eivät vielä ole niin tehneet. Odotan mielenkiintoisia keskusteluita teidän kanssa sinun kanssa, Bernard ja muiden kanssa. Ja varmasti saadaan aikaan tyydyttävä lopputulos. Kiitos. Kiitos. Sitten edustaja Melden EFDDstä ei ole paikalla. Edustaja Mono ei myöskään. Edustaja Ferber. Ja vielen dank. Eh. Niin, paljon kiitoksia. Haluaisin vain puhua yhdestä asiasta, joka tässä on mainittu monta kertaa. Kysymys siitä, miten eh, määritysvelvollisuus ja toimintavelvollisuus, miten ne pidetään synkronissa Mifidissä hän emiristä oli jo päätetty niin, että meidän oli helppo vedota tuohon emiriin. No nyt se on sitten muuttumassa ja nyt täytyy pohtia sitten, mitä MIFI-puolella tehdään, koska se on kyllä tärkeää, että nämä toimivat rinnakkain. Ainakin se oli aina se toive, mikä meillä oli mifi neuvotteluidenkin kohdalla. Eli tässä nyt tekisin mielelläni tarkistuksen tähän suuntaan. No kaikki eivät siitä ole samaa mieltä, mutta ehkäpä jonkin näköisen siltarakennelman kautta voitaisiin komissio motivoida siihen, että se voisi tarkistella tätä MIFIDin puolelta, kun Emir on astunut voimaan, joten minä nyt ehkä tämän suuntaisen tarkistuksen tulen tekemään niin, että voimme pitää nämä asiat synkronoituina. Kiitos. Kiitoksia. Sitten meillä on komissiokin paikalla. Patrick Pearson saa puheenvuoron. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti olemme tyytyväisiä mietintön meistä. Se on järkevä, realistinen, toteutettavissa ja selkeästi hei, heijastelee herra tohtori Langenin tietoa Emir-kysymyksestä. Tämä on erittäin hyvä pohja edistyä toimielinten välillä. Olemme tyytyväisiä mielessämme, että esittelijä tukee tarvetta yksinkertaistamiselle, hi, hi, taakan vähentämiselle, kustannusten vähentämiselle. Me uskomme myös, että on mahdollista saavuttaa nopeita tuloksia neuvotteluissa neuvoston kanssa ja komission kanssa. Trilogeissa on hyvin tärkeää, että on näitä aikatauluja elokuun puolella esimerkiksi Emerin kohdalla. tämä eläkerahastokysymys on tärkeä, mihin äskeinen puhuja viitasi. Viisi erityistä kysymystä. Eläkerahastot. Lopullinen tavoite on, että eläkerahastojen täytyy määrittää sopimuksensa ja niiden täytyy antaa vaku- vakuita. Niin kuin on osoitettu, ei ole mitään yhtä ainoaa ratkaisua, ei ole mitään helppoja ratkaisuja. Me olemme käyttäneet aikaa viime vuotena ja enemmänkin keskustelut sidosryhmien kanssa. Olemme antaneet väliaikaisen kertomuksen asiasta. Me olemme sitä mieltä, että on mahdollista löytää ratkaisu. Tahtoa löytyy kaikkien taholta neuvottelupöydässä, mutta tähän menee kuitenkin aikaa. Tätä, tätä ei hoideta yhdessä yössä. Ekonin sihteeristö, joka osallistuu näihin keskusteluihin tarkkailijoina, ja tämän takia me uskomme, että meidän puoleltamme ehdotus kolme vuoden 3 plus 2 vuotta on aivan välttämätöntä. Sitten toinen kommentti, miten lasketaan rahoitusvastapuolien määritysvelvollisuus. Ehdotan mahdollisimman tällainen pieniä pienempiä äh, rahoitusalan yrityksiä, mutta kuitenkin kaikkien pitää vuosittain laskea ja osoittaa, että ne eivät ylitä kynnystä, joka antaa niille poikkeusluvan. Sitten esittelijä on tehnyt innovatiivisen kiinnostavan ehdotuksen, jotta laskenta on vapaaehtoista. Voidaan vähentää tätä laskentataakkaa suuremmille y- y- yrityksille. Ne tietävät, että ne kuuluvat tämän piirin. Ne tietävät, että ne ovat kyllä selityskynnyksen yläpuolella. Kysymys kuuluu, miten me selvennämme tätä sanamuotoa, tämä on järkevää ajatellen pienempiä keskusvastapuolia. Meistä tämä on ehdo- erinomainen ehdotus, mutta sitä pitää vielä selventää hiukan paremmin meidän mielestämme. Sitten marginaalit ja sel- määritys, niin kuin aikaisemminkin puheessa sanoin. Tämä antaa rahoitusalan yrityksille, jotka eivät kuulu mätsätalousunperään, niille, niillekään ei pitäisi kuulua tämä marginaalikysymystä. Tässä, jos annetaan lupa pienille rahoitusalan yrityksille, pienille pankeille ja sijoitusrahoitukselle, jotka eivät joudu antamaan marginaaleja vakuuksia, niin silloin ehkä teemme kaksikin asiaa. Näihin yrityksiin liittyy kiistata riskinsä. Tämä, tätä riskiä ei käytetä vain suojaamiseen, tiedämme sen. Kysymys kuuluu myös, jos itse asiassa vapauttaa ne marginaali vakuusvelvollisuudesta, emmekö silloin lisää ongelmia, koska kaikki nämä vast- vasta, rahoitusvastapuolet jo nyt joutuvat tarkistamaan äh, vaihtelumarkkinoissa Niillä on sopimuksia ja niiden pitää uudelleen täysin neuvotella nämä so, äh, vakuussopimukset, jotka niillä jo nyt on. Emmekä oikein ymmärrä, mikä etu tästä olisi. Sitten rahoitusalan ulkopuoliset yritykset, jotka eivät ole pankkia, sijoitusyrityksiä, niin tässä on ehdotus, että ne vapautettaisiin johdannasten kohdalla vakuutusvelvollisuudesta, jos ei niitä tarvitse määritelläkään. Sama koskee tätä. Ei, tämä välttämättä helpota elämää juurikaan. Niillä on jo nyt sopimuksia. Niiden pitää asettaa tarvittavat markkinaat, niiden pitää ehkä erotella sijoitussalkkuja ja kaikki rahoitusalan vastapuolet, jotka, jotka tekevät johdannaiskauppaa rahoitusalan ulkopuolisten yritysten kanssa aina luottavat vakuuksien olemassaoloon. Sitten kolmas, neljäs kohta, niin yksipuolinen raportointi, se on nirvana, ihanaa. Tätähän me kaikki haluamme. On yksi asia, jota pitää tässä tarkastella, ja mielestäni esittelijä on tässäkin tehnyt varsin rakentavia ehdotuksia. Meidän pitää olla hyvin selväsanaisia siinä, kuka on vastuussa velvollinen tiedoista, jota sitten ilmoitetaan. Onko se rahoitusalan yritys ja mitä tapahtuu jos tiedot, joita on annettu yrityksille, ovat vääriä. Kukaan vastuussa, kukaan va- mm, vastuuvelvollinen. Varmasti löydämme tässäkin tien eteenpäin. Sitten viides kommenttini liittyy pienempiin kysymyksiin. Kun se vapautetaan nämä arvopaperistamiserillisyhtiöt, neuvosto on tästä samaa mieltä. Komissio näkee, minkälaisia ongelmia liittyy tai on syntynyt käytännössä ja ehkä joskus on parempi olla oikeassa kuin johdonmukainen. Ymmärrämme kyllä, mihin tämä keskustelu on suuntaamassa sitten AIE, vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, miten annetaan valuuttamarkkinat, tämä on tärkeää ja olemme tyytyväisiä, että parlamentti on tarttunut tähän sitten herra Ferber otti esille yhden asian, miten me synkronisoimme Emirin ja MIFID lainsäädännön. Minä ehdottaisin, että tämä on kompleksinen kysymys. Me vien sen kollegoille, kollegoille jotka ovat vastuussa MIFIDistä ja varmistamme, että tämä tulee toimimaan. Ymmärrämme nämä kysymykset, tiedämme ongelmat ja tiedämme, että on asioita, jotka vaikuttavat markkinoihin, jos herra Ferber voi tämän hyväksyä. Kiitoksia. Kiitän myös siitä, mitä te sanoitte. Ja olemme tietysti valmiita te- keskustelemaan, tekemään yhteistyötä tästä. Verne, sait aika paljon kohteleisuuksia. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Kiitän kollegoja rakentavista ehdotuksista. No, tämä aihe on ollut tapetilla jo 2009 vuodesta lähtien. 2010 ensimmäinen ehdotus oli sitten Pittsburghin jälkeen pöydällä. Ja on hienoa, että kollega Case Swinburne on edelleen täällä. Hän oli silloin jo aivan loistava varjoesittelijä hänen asian tuntemuksensa myötä hän oli todella, todella tarpeen. Hänen tietonsa olivat todella tarpeen. No, nämä ehdotukset on kirjattu ylös. Yksi kysymys on se, että miten eläkerahastot, miten niitä käsitellään, siitä täytyy neuvotella. No missä ovat rajat pienemmille, miten voidaan tässä asiaa nopeuttaa? No sitten ilmoitusvelvollisuuden täsmentäminen ja siihen liittyvät vastuut. Ja sitten kolmas kysymys ovat ne yksityiskohtaiset kysymykset, joita täällä käsiteltiin aina määräajoista MIFIDiin. Ja on hienoa, että olen saanut ehdotuksia, enkä nyt luovu toivosta, etteikö tämä voisi onnistua. Sitten kun meillä on tarkistukset edessämme, että mahdollisimman nopeasti ainakin ilman niin lukuisia varjoesittelyiden kokouksia kuin energiapuolella voimme päästä tässä määräajassa päätökseen. Se on yhteinen tavoitteemme ja haluan kiittää myöskin komissiota rakentavasta vuoropuhelusta, jota herra Piessenin kanssa vuodesta 2010 lähtien olemme käyneet. Kiitoksia. Bernard, are you ready? Kiitoksia Bernard viittasitkin jo aikataulun toistan. Tarkistusten aikaraja 28. helmikuuta kello 18. Tarkistuksia käsitellään 19. maaliskuuta ja sitten 24. huhtikuuta äänestys. Hyvä aikataulu mielestäni. Sitten trokinkin pitäisi alkaa pian. Sitten mennään eteenpäin. Seuraava kohta. Edelleen Emir. Kyse on valvontaviranomaisesta ja tunnustamisvelvollisuudesta. Keskusvastapuolen kohdalla Danuta, ole hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minäkin haluaisin äh, aloittaa tästä lau, yleisesti kuulosta lausunnosta, eli että olen tehnyt oikein hyvää yhteistyötä komission kanssa ja ne komission ehdottamat ää, muutokset emir on menevät ihan oikeaan suuntaan. Valvonnassa on nyt äm, vahvempi valvonta, siis vahvempi elementti ja erityisesti ESMalle annetaan Ähm, enemmän äh, toimivaltoja kolmansien maiden keskusvastapuolten äh, suhteen. Eli tässä on selkeää oikea suhteisuutta tässä lähestymistavassa ja minä tuen tätä suuntaa, johon komissio äh, on menossa. Ja mainitsisin vielä muutamia seikkoja, jotka mielestäni ovat äärimmäisen tärkeitä tässä asetuksessa. Öö, joidenkin osalta olen samaa mieltä komission ehdotuksen kanssa, joissain taas eri. Ensimmäinen asia, josta haluaisin puhua, on kolmansien maiden keskusvastapuolten hyväksymisen epääminen. Tämä on menettely, joka on paikallaan silloin, kun jokin menee vikaan. Eli miten tämä tunnustaminen voidaan evätä, kun puhutaan kolmasien maiden keskusvastapuolesta, niin miten se pitäisi toteuttaa? No minun mielestäni tämänhetkinen järjestelmä näyttää ehkä vähän liian harkinnanvaraiselta minun makuuni, ja siksi olen sitä mieltä, että meidän tulisi saada aikaan päätös, joka noudattelisi uudempia analyysejä perustuisi näyttöön. Järjestelmän täytyy olla uskottava ja siksi sen täytyy olla näyttöön pohjautuva. Ja meidän tulisi myös varmistaa se, että uudelleen sijoittamispäätös ei tee hallaa EUn asiakkaille sen enempää kuin suosikkaan heitä. Eli muutamia seikkoja Esman ja keskuspankin tulisi pohtia analyysissaan Eli täytyy ottaa huomioon tämä tunnustamisen epääminen, siihen liittyvä prosessi. Ja jos esimerkiksi kyse on, siis kyse, kyseeseen tulevat erilaiset transaktiot. Ja haluaisin Äh, kysyä komissiolta, onko mahdollista äh, sisällyttää tiettyjä elementtejä tähän, jotta äh, epäämispäätöksen vaikutukset lievittyisivät. Esimerkiksi asiakkaan sopeutumis ajanjakso. Ja olen myös sitä mieltä, että kun komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, niin se voisi pohtia sitä, millä tavalla sovel- kohdellaan olemassa olevia sopimuksia olemassa olevat sopimukset ovat ehkä kaikkein problemaattisin asia, kun tämä tunnustamis- tai tunnustamattomuuspäätös tehdään. Ja tunnustaminen voidaan evätä ainoastaan kolmansien maiden keskusvastapuolten osalta, ei koko, koko, kokonaisuudessaan, siis vain tiettyjen selvitysosapuolten osalta. Ja tällä tavalla voisimme noudattaa sitä menettelyä, jota noudatamme myös, kun myönnämme lupia. Ja toinen kohtani liittyy ESMAN, ja, ESMAN valvonnan järjestämiseen. Rakennehan ei ole täysin riippumaton muusta ESMasta, eli instituutio toimisi niin, että se mahdollistaisi keskustelua ESMAn sisällä ja siksi ehdottaisin, että siihen perustettaisiin sisäinen valvontakomitea, joka ottaisi huomioon sekä EUn sisäiset että kolmannet, kolmansien maiden tilanteen. Ja uskon, että tämä järjestelmä voi toimia niin, että se perustuu tämänhetkiseen ESMA-asetukseen artiklaan 41 siinä. Ja ehdottaisin myös tässä kohtaa, että se, sen toimivalta koskisi sekä Euroopan unionin keskusvastapuolia että kolmansien maiden keskusvastapuolia. Ja sitten kolmas asia, johon haluaisin tänään Kolmas asia, josta tänään haluaisin puhua, on keskuspankin rooli CCPissä, keskusvastapuolissa, on selvää, että keskuspankin täytyy olla mukana tietyissä erityisissä tilanteissa, joissa keskusvastapuolten toiminnalla on vaikutusta raha- ja talouspolitiikkaan ja myös kiireellisissä tilanteissa, hätätilanteissa, ja, mutta yleisesti ottaen toimivallan keskuspankkien toimivalta on yksilöity aika hyvin tässä ehdotuksessa, mutta olisi ehkä hyvä, jos nämä toimivallat ähm, äh, määriteltäisiin selkeämmin toimivalloille, määriteltäisiin selkeämmät puitteet ja määritettäisiin, milloin niillä on toimivaltaa keskusvastapuolikysymyksissä. Ja meidän täytyy myös kiinnittää huomiota sellaiseen tilanteeseen, jossa näkemyseroja ilmenisi esimerkiksi juuri ESMAN ja äh, EKPn välillä – Täällä on paljon puhuttu siitä, että Espanjan keskuspankin täytyy tehdä yhteistyötä, mutta saattaa tulla sellainenkin tilanne, jossa mielipiteet eriävät. Ja, eri, esi, erityisesti tällaisissa kiireellisissä hätätilanteissa se ei ole helppoa. ESMAhan on virasto toisin kuin EUn instituutiot, joten meidän täytyy pohtia, miten tämä asia voidaan ratkaista. Olisin taipuvainen noudattamaan sellaista mekanismia, jossa jos ESMA ei noudata keskuspankin ohjeistusta, niin sen tulisi perustella päätöksensä, mutta tässä kohtaa tarvitsen jonkin verran apua myös komissiolta, koska jos me koska jos me lopulta haluamme saada tilanteen määriteltyä niin, että sitä ei jää kahta kysymystäkään, niin parlamentissa niin me tarvitsemme apua komissiolta. Ja sitten vielä yksi seikka. Kun puhutaan siirtymästä uuteen maajärjestelyyn, meillähän on, mehän olemme hyväksyneet ö, yhdenmukaisuuspäätöksiä aiemman järjestelmän ö, puitteissa. Eli jos me y- toteamme, että kaksi erillistä keskusvastapuolta on tunnustettu, ja lainkäyttöalueita on ehkäpä 15, niin tarvitaan jonkinlainen ekvivalenssijärjestelmä. Toivon, että jatkossa näitä ekvivalenssipäätöksiä ei muuteta äh, yhdessä yössä, vaan järjestetään jonkinlainen siirtymävaihe. Esmanhan täytyy yksilöidä eri keskusvastapuolet ja äh, pohtia, mihin luokkiin, kategorioihin ne kuuluvat. Mielestäni meidän tulisi yhdessä pyrkiä löytämään paras ratkaisu tähän. Ja sitten vielä yksi asia, jonka haluan mainita, liittyy valvontayhteistyöhön. Tiedän, että ei riitä se, että instituutioiden välinen yhteistyö on hyvää ihan vain asetuksen puitteissa, vaan asetuksessa meidän tulisi Asetuksen myötä tulisi luoda myös ehdot Espanjan keskuspankin hyvälle yhteistyölle samoin kuin Espanja kolmansien maiden sääntelijöiden välille. Eli tarvitaan jonkinlainen kattava ö, yhteisymmärryspöytäkirja. Ja täytyy myös ymmärtää se, että jos me emme luo hyviä työsuhteita, päivittäisiä sellaisia, niin ähm, kaikki ei voi toimia hyvin. Eli tarvitaan tällaiset hyvät yhteistyöt suhteet päivittäistä yhteistyötä varten, koska kaikkea ei voi säätää asetuksessa. Tulee, saattaa tulla eteen tilanteita, joissa mm, ollaan jonkinlaisessa kiireellisessä tilanteessa. Yleensähän yhteistyö on aina hyvää, mutta juuri tällaisessa tilanteessa se on erittäin suureksi avuksi. Tässä olivat ajatukseni, jotka halusin jakaa kanssanne. Kiitos. Danuta. Kiitoksia Danuta. Nyt puhun ST-ryhmän varjoistelen tästä asiasta. Olen tyytyväinen teidän mietintöihinne ja on hyvä, että pitkästi ollaan komission ehdotuksen linjoilla. Olen samaa teidän kanssanne, se on tasa-arvoin, tasapuolinen ehdotus ollut. Olemme vakuuttuneita siitä, niin kuin on jo sanottu, että EU-lainsäädännön uudelleen tarkastelu, keskusvastapuolin luvanantomenettelyistä ja kolmansien maiden tunnustamiskriteereistä on tarpeen ajatellen Brexittiä, mutta ottaen huomioon myös uudistuksen menestys joka liittyy lakisääteiseen määrittämiseen ja pääomarkkinaunionihankkeeseen. Niin tästä syystä olemme valmiit tekemään työtä rakentavassa hengessä, jotta voimme nopeasti edetä. Olen myös tyytyväinen, että mietinnät laadittiin lyhyessä ajassa, mutta laatu on kuitenkin hyvä joten tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä, jotta yritetään viedä lainsäädäntöprosessi loppuun ehdottomasti vuoden loppuun mennessä. Sitten läpi aika monia eri kohtia. Ja olen aika pitkä, tai se on tässä suurin piirtein samaa järjestystä. Uh, niin yleisesti ottaen Olemme siis samalla sivulla, samalla aaltopituuksella. Tietysti yksityiskohdat ovat oma asiansa ja keskustelemme sitten niistä omassakin ryhmässäni, mutta näin kyllä pohjaa vahvalle konsensukselle mietinnössä. Me hyväksymme teidän päätöksenne tai valintanne pitää kiinni symmetriasta EUn ja kolmansien maiden keskusvastapuolien välillä. Se on välttämätöntä, ymmärrämme että se on hiukan tuskallinen juttu neuvostossa, mutta se nyt vaan täytyy tehdä. Ja siksi olen iloinen siitä, että olette myös vahvistaneet tämän lähestystavan. Sitten mitä tulee konkreettisiin ratkaisuihin valvonta neuvostossa, tämä on optio tai vaihtoehto tavallaan myös yhteys, joka liittyy Euroopan valvojaviranomaisuuteen sitten uudistukseen. Tämä on hyvä pohja. Voisimme hiukan sitä kuitenkin työstää, koska en haluaisi ohittaa sitä seikkaa, että parlamentillakin on sanottavansa siitä, kuka tulee olemaan tästä vastuussa, niin kuin oli muidenkin ehdotusten kohdalla. Joten sitä tullaan vielä työstämään. Sitten jos tunnustaminen evätään ja tämä prosessi, te olette tämän hyvin tänne täällä esittäneet, olette arvioineet kustannushyötyn, hyödyt, kestävyyskriteerit, mahdollisuuden tehdä ero määrittelypalvelujen välillä ja siirtymä- ja sopetusvaiheet, nämä ovat kaikki myönteisiä seikkoja, joten olemme samaa mieltä tästä aikomuksesta, ne jonka ilmaisette juuri näissä tarkistuksissa. Sitten liikkeen laskeva keskuspankki. Teidän ratkaisunne on yksi vaihtoehto, yksi vaihtoehdoista, jotta voidaan paremmin raamittaa, kehystää tätä aluetta – tai näitä alueita. Kuten te sanoitte, tämä ei vielä ole mukana tästä mietinnössä, mutta voimme pohtia myös mekanismista, että siis tuleeko loppujen lopuksi selväksi, että on tästä voidaan päättää. But uh, we are open to examine um... Sitten kolmansien maiden järjestelmistä, kuten te sanoitte, ja myös tämä vertailtava sääntöjen noudattaminen, ihan oikein niin kuin te sanoitte, me emme kyseenalaista olemassa olevia vastaavuuspäätöksiä. Tietenkään emme myös voi estää sitä, etteikö EU voi parantaa mekanismeja, mitä tulee määrittelyyn käsitteisiin. Siksi on tietty käsittelyaika tunnustamiselle. Se voi näyttää lyhyeltä. Me tietysti tutkimme sitäkin kysymystä vielä. Jos laskee hiukan, niin onhan se nyt vähän pidempi kuin ensilmaukselta näyttää, koska tähän liittyy nämä delegoidut säännökset ja muut. Me puhumme asiasta, johon menee jonkin verran vuosia. Every, um, uh... Mutta me siis tarkastelemme tätä ja pyrimme löytämään sellaisen keinon, sellaisen keinon että koko prosessi sui, siirtyy sujuvasti uuteen vaiheeseen. Ja otetaan myös huomioon huoli, joka on ilmaistu toisella puolella Atlanttia. Me tulemme miettimään, miten teemme selväksi sen, että me emme aio säännellä USAn viljelijöitä tai maatalousjohdannaisia, jotka tällä hetkellä ovat poissa tästä. Me otamme huomioon tämän seikan ja mietimme sitä ja sitten miten yhdistetään nämä eri aspektit toisiinsa, jotka löytyvät ehdotuksesta. Määrittäminen, mutta myös vertailtava sääntöjen noudattaminen, miten se voi sallia. Mahdollistaa sen, että EU voi parantaa omia valvontavälineitään Toisaalta sen pitää myös säilyttää hyvin toimivat sopimuspuitteet, joita, jotka EU on tähän mennessä neuvottelut ja saavuttanut. Tähän liittyy myös teidän mainitsemanne kysymys valvontayhteistyöstä. yhteistyöstä Joten uskon, että meillä on tässä laaja pohja. Tietysti paljon työtä on vielä jäljellä, mitä tulee kaikkiin yksityiskohtiin ja tekstin parantamiseen. Ja pitää olla yhteistyössä komission kanssa ja äh, yhteydessä neuvostoon. Ja SD-ryhmä todellakin on sitoutunut siihen, että saadaan laaja konsensus aikaan ja tämä lainsäädäntöpaketti etenee nopeasti. Sitten Case Winburn. Ole hyvä. Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset Danuta Hybnerille hänen tekemästään työstä. Ja tämä todellakin parantaa tuota alkuperäistä komission kantaa. En välttämättä voi sanoa, että kantaa oli hyvä lähtökohtaisesti, vaan tässä on suuria huolenaiheita minulle, joten puhun kolmesta, kolmesta asiasta, eli selkeä päätöksenteko, kun ajatellaan uutta valvonta-arkkitehtuuria sitten liikkeelle laskevan keskuspankin asema, se on tässä tekstissä, ja sitten tuo kolmansien maiden ekvivalenssi. Mutta tuo valvonta, uusi valvontakomitea, kun ajatellaan niiden rakennelmaa, eli ajattelen, että tässä se on ikään kuin keskusvastapuoli kollegio, joka riippuu tuosta valvonta yhteydestä, joten tässä se ei, ei ehkä anna tuota jatkoa, miten toimia näiden keskusosapuolen kanssa. Ja tässä myöskin sitten ESMAN ja keskuspankin rooli ovat mukana. ESMalla valvojana, niin se, sen pitäisi saada tehdä näitä tarpeellisia päätöksiä, valvontaan liittyviä päätöksiä. Täytyisi myöskin olla selvää, että kuka on vastuussa kriisihetkellään, joten me tarvitsemme kyllä keskusteluja siitä, mitä me selvennämme tämän. Me voisimme myöskin hyötyä selkyydestä päätöksentekoprosessissa liittyen kolmansien maiden keskusvastapuoliin, ketkä olisivat äänestävät jäsenet siellä hallintoneuvoston kokouksissa tai millä nimellä kutsutaankin. Onko se ainoastaan puheenjohtaja, joka on vastuussa tästä päätöksestä viime kädessä vai onko tässä rooli näille valvojille, kuten esimerkiksi keskusvastapuolten valvoille. En tiedä, miten tämä kolmansien maiden valvontaa järjestelmä toimisi. No sitten liikkeelle laskevan keskuspankin rooli. Minulla on tässä edelleen suuria huolenaiheita. Se rooli, niin kuin komissio sen esitti, on se, että antaa niille veto-oikeuden liittyen vakavaraisuuspäätöksiin ja keskusvastapuolen huolet ovat ne, jotka ovat todennäköisesti maailmanlaajuisia, kun ajatellaan tuotteita, määritysosapuolia ja myöskin loppuasiakkaita, että annettaisiin liikkeelle laskevalle keskuspankille veetto-oikeus, niin tämä on kyllä hyvin vaikea asia. Kukaan ei ole sitä aikaisemmin ehdottanutkaan, eikä ole sanonut, että sitä olisi tarvittu tai haluttu, eikä Yhdysvalloissakaan näin ole tapahtunut. Eli tässä kun ajatellaan riskin hallinta ja poliittisia kysymyksiä, ne ovat eriäviä ja kaikki, jotka pyrittävät estämään keskusvastapuolen vastapuolten äh, riskinhallintakeinot ja rajoittaa esimerkiksi mar- marginaalimallien tai äh, vakuuskysymyksiä, niin tätä minä en voi hyväksyä. No, tarkistus 67 on myöskin avaintarkistus. Jossakin kohdin äh, tässä pyritään vähentämään keskuspäänkin mahdollisuuksia näitä vaatimuksia esittää ja minulla on varauksia näihin esityksiin, joita tässä on ja haluaisin puhua tästä yksityiskohtaisemmin. Ja sitten kun puhumme liikkeelle laskevien keskuspankkien kolmessa maissa, minulla on huolenaiheita liittyen tähän ehdotukseen. On tärkeää tehdä selkoa siitä, kuka kantaa riskit, kun tätä, tämä lupa myönnetään kolmannen maan keskusvastapuolelle. puolelle Eli jos ajatellaan esimerkiksi swapia, niin tämä tekisi Englannin keskuspankki ja se toimisi tässä keskusvastapuolten takajana ja sama tietysti myöskin koskettaisi Yhdysvaltojen keskuspankkia. Ja meidän täytyy katsoa nyt tätä riskin siirtoa tai taata se, että tämä olisi sitten toisen liikkeelle laskevan keskuspankin heiniä. No sitten yksikkö ja oikeudenkäyttöalue, me olemme historiallisesti eh, nähneet tämän ongelman Yhdysvalloissa eh, ja tämä tapahtui maakohtaisesti eikä yksikkökohtaisesti tai niiden pohjalta. Eli tässä nyt on tuollainen yksikön tunnustamisongelma, joka eh, tulee olemaan lopuksi kolmas maa, joten olen todella huolissani siitä, miten tämä tapahtuu ma- maan ja yrityksen välillä ja, ja miten tämä toimeenpannaan. Meidän täytyy toimia varovaisesti, kun katsomme. Me kävimme eilen pitkän keskustellen CFT sen kanssa, missä kerrottiin, mitä tämä mitä lykkäminen tarkoittaa, se tarkoitetaan yhteistyötä ja sitä, että todellakin luotetaan toisiin osapuoliin val- valvontaan, mikä kohdistuu tähän oman yksikön, ja me emme saa myöskään vesittää tätä tapaa hoitaa asioita ma- maailmanlaajuisesti, kun ajatellaan, että ne ovat kuitenkin maailmanlaajuisia. No, sitten tämä työ, mitä Danuta on tehnyt, on paljonkin avuksi, ja olisi hienoa hiukan vielä spesifioida näitä tarkistuksia artiklan 20a. Tämä on ehdotuksen pilari ja tässä, tästä puuttuu selkeyttä tässä komission ehdotuksesta siinä kohtiin, että mikä tässä tämä arvio. Eli, eli siis se, miten arvioidaan kolmannen maan keskusvastapuolit, se on edelleen ongelmallista, mutta me kuulemme, että siihen liittyy paljon huolenaiheita, miten se tapahtuisi käytännössä. Me tarvitsemme paljonkin selky, selvyyttä tähän No, tätä allokaatiopolitiikkaa ei varmaan koskaan käytetään. Haluan nyt käyttää liikaa aikaa tähän, mutta uskon, että meidän täytyy katsoa, millaisia viestejä se lähettää ulkopuoliselle maailmalle. Esittelijä on pyrkinyt vaikuttamaan tähän mielivaltaiseen luonteeseen, mikä komission ehdotuksella oli. Ja on hienoa, että eh, ESMA täytyy tehdä kustannushyötyanalyysi ennen kuin se suosittelee tällaista äärimmäistä poli, to, tointa. Ja tässä täytyy myöskin toimenpano ottaa huomioon. Ja on hienoa, että esittelijä pyrkii myöskin esittelemään tuollaisen sopeutumisvaiheen. On tärkeää havaita, että valuuttatermin johdannaiset ovat hyvin erilaisia profiililtaan. Ja niillä, kun ajatellaan swappia, niin jos halutaan esimerkiksi osa eurokaupasta koteuttaa, niin me tässä kasvatamme riskiä sen sijaan, että vähentäisimme siitä, joten tässä pitäisi lähestyä tätä varovaisuudella, mutta todellakin on hienoa, mitä Danuta on tehnyt ja rakentavalla tavalla yritämme tietysti edetä tässä prosessissa. Kiitos. Kiitoksia. niin me kuuntelimme näitä huolia CFTC-yhteydessä pidetyssä kokouksessa ja kuuntelimme, miten perusteltiin näitä päätöksiä. Peter Jezek. Thank you, Roberto. And thank very much, uh, Edustaja Jasek, kiitoksia mietintöluonnoksesta, kiitän esittelijöitä ja kiitän hyvästä yhteistyöstä tähän mennessä koko prosessissa. Mitä tulee mietintöluonnokseen ja esittelijä on saanut aikaan varsin tasapainoisen mietinnön. Siinä otetaan paras komission ehdotuksesta samalla hienosäädetään joitakin yksityiskohtia ja se on, on tietenkin tervetullutta. Mainitsen vain muutaman kohdan tässä vaiheessa koska meillä tulee olemaan lisää mahdollisuuksia keskustella tulevina viikkoina ja kuukausina. Ensinnäkin mitä tulee EU-tason valvontaan keskusvastapuolen kohdalla. Olemme tyytyväisiä siitä, että esittelijä ha- ha- haluaa yksinkertaistaa tämän täytäntöpanokomitean rakennetta. Uskomme myös, että jos muutetaan puitteita, saa aikaan hyödyllisemmän eurooppalaisen ulottuvuuden valvontapuolelle. Kuitenkin meidän pitää myös tunnustaa yhteys tämän asian ja Euroopan valvontaviranomaisuudistuksen välillä. Ja meidän pitäisi pohtia vaihtoehtoja koskien hallintorakenneita, kun valvotaan keskusvastapuolia pieniä teknisiä muutoksia vai täysin uusia vaihtoehtoja, jotta varmistamme, että asia tulee oikealle tolalleen. Mitä tulee kolmansien maiden valvontaan, olen erityisen tyytyväinen siihen, että esittelijä on selventänyt kriteerit, jotka määrittelevät sen tason, jolle kolmas vastapuoli kuuluu. Sen pitää ja sille pitää myöntää vastaavuus sitten on joitakin muutoksia, joita voimme tehdä, jotta korostamme sitä, että tällainen päätös ei voi olla poliittinen, vaan tarvitaan poliitti, anteeksi, objektiivisia kriteerejä. Tilanne Euroopassa on saanut meidät tarkastelemaan valvonta, me, arkkitehtuuria koskien keskusvastapuolia. Kuitenkin, niin kuin jo kollegat ovat sanoneet, meillä on äh, sopimuksia kumppaneiden kanssa ympäri maailmaa ja muutokset, joita me teemme Euroopan tasolla, niiden pitäisi pyrkiä olemaan mahdollisimman vähän häiriötä aiheuttavia koskien globaaleja kumppaneitamme. Vaikka Tietenkin on aivan välttämätöntä valtavirtaistaa ja hallinnoida omia valvontamekanismejamme. Meidän pitää myös muistaa, että maailmanlaajuisesti valvoilla on keinot ja pätevyys tehdä työnsä kunnolla muuallakin. Nyt lopetan tähän puheenjohtaja ja odotan jatkokeskusteluamme tästä hyvin tärkeästä asetuksesta. Kiitos. Kiitos. Edustaja Lamberts. Thank you. So thank you, uh, uh, Danuta, for the Kiitos. Your Kiitoksia, Danuta. Olemme yhtä mieltä siitä, että valvontaa tulee vahvistaa. Nämä entiteetit hän ovat elementtejä, jotka tuovat maassaan lisää riskejä. Tämä edellyttää eurooppalaista asetusta, jonka myötä ESMA voi uudelleen arvioida kansallisia valvojia. Tarvitaan myös asiantuntemusta, jotta EU-tason valvonta toteutetaan asianmukaisesti. Olemme yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että keskus, keskuspankkien valvontaroolia tulee vielä täsmentää komission ehdotuksen ehdotuksesta huolimattakin olemme sitä mieltä, että valvonta ja sääntely mekanismeillahan on vaikutusta raha- ja talouspolitiikkaan, joten tämä määrittelytyö ei ole mikään yksioikoinen prosessi. Olemme yhtä mieltä kanssanne siitä, että komission ehdotus puuttuu tämänhetkisen EMIR-puitteiston heikkouksiin. Äh, tässähän ollaan vielä riippuvaisia kolmasenkin maiden valvonnasta äh, sellaisesta, joka saattaa jo olla systeemisestikin tärkeää, merkittävää äh, eu rahoitusjärjestelmässä. Meidän mielestämme komission luokittelujärjestelmä on laajalti hyvä ja olemme yhtä mieltä siitä, että ykköstasolla täytyy asettaa muiden tasojen kriteerit keskusvastapuolet on syytä jakaa kolmeen kategoriaan ja komissiolle täytyy antaa täytäntöönpanotoimivaltoja, jotka liittyvät lupiin tai niiden epäämisiin tämä sisäisen, sisäinen komitean, komitean liittyvä ehdotus on hyvä, koska jos puhutaan ESMAn sisäisistä muutoksista, ne on valmisteltava huolellisesti, mutta emme ole vakuuttuneita siitä, että tämä ehdotus helpottaisi päätöksentekoa prosessia, koska loppujen lopuksihan ESMA-lautakunta voi haastaa minkä tahansa komiteapäätöksen, emmekä ole varmoja siitäkään, että tämä on edes juridisesti perusteltu. Ehkä kannattaa vielä pohtia muita vaihtoehtoja, jotka rajoittaisivat uusien byrokraattisten päätöksentekokerrosten ilmaantumisen. Joten, kuten sanottu, teemme rakentavaa yhteistyötä sinun kanssasi, Danuta, ja koko tiimisi kanssa niin, että saadaan hyvä parlamentaarinen kanta. Kiitos. Thank you. Uh, I don't see other shadows. So we can give the floor. Ei muita varjoja esittelyä, sitten komissio osa puheenvuoron. Many thanks, <clears throat> Mr. Chairman. Um, no need to stress how Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän pitää ymmärtää, kuinka tärkeä ehdotus tämä on. Tämä käsittelee, miten me käsittelemme näitä yrityksiä tulevaisuudessa. Tarvitsemme nopeaa edistystä ja selkeyttä yrityksille mahdollisimman nopeasti. Haluaisin onnitella esittäjä, esittelijä Hübneriä hänen mietinnöstään er, muutosehdotuksesta komission ehdotukseen. Meistä ne ovat harkittuja, älykkäitä, relevantteja parannuksia. Erittäin, erittäin hyvä pohja jatkaa tästä työtä. Euroopan komission ehdotus on aivan välttämätön, jotta voidaan parantaa keskusvastapuoleen valvontaa EUn ulkopuolella jotka haluavat päästä EU-markkinoille ja tarjota rahoituspalveluitaan EU-ssa. Ja aivan kriittisen tärkeää on parantaa valvontaa EUn keskusvastapuolten kohdalla kolme kommenttia. Yksi. Olen hyvin tyytyväinen nähdessäni esittelijän, esittelijän tukevan kaikkia avainpiirteitä komission ehdotuksessa me panemme merkille, että esittelijä toistaa, että meidän keskuspankkimme pitää olla enemmän mukana, kun valvotaan keskusvastapuolia. Ja miten eurooppalaisten ja ei-eurooppalaisten keskusvastapuolien pitää tehdä yhteistyötä Euroopan rahoitusjärjestelmässä. Meidän keskuspankkimme on vastuussa, keskuspankki on maksuvalmiudesta, likviditeetistä, maksujärjestelmistä, rahapolitiikasta vastuussa. Ja ei itse voi, eikä ehkä pitäisikään voida valvoa keskusvastapuolia ilman keskusvasta, keskuspankki äh, perspektiiviä missään maassa ei näin tapahdu maailmassa. Panen merkille esittelen ehdotuksen siitä, miten voidaan kalibroida päätöksentekoa, veto-oikeutta, miten tämä voisi toimia paremmin er- mielenkiintoinen ehdotus esittää tarkastella tätä comply or explain täytä säännöt tai noudata ehdotuksesta. Varmasti saamme tästä yhteisymmärryksen aikaan. Toinen kohta, niin olen tyytyväinen, että esittelijä antaa tukea sille, että jaetaan ei-eurooppalaiset keskusvastuut kahteen luokkaan, järjestelmän kannalta merkittäviin ja muihin Tämä on suhteellista. Siinä harkitaan, minkälainen riski syntyy meidän rahoitusmarkkinoillemme, järjestelmillemme ja puheenjohtaja, niin kuin te itsekin sanoitte, vertailtava sääntöjen noudattamismekanismi tässä tulee auttamaan, niin ehkä meidän pitäisi tehdä hiukan enemmän työtä, jotta voimme selventää ja varmistaa, että tämä järjestelmä parantaa tilannetta suhteessa nykyiseen, kun, kun puhutaan kolmansien maiden keskusvastapuolista. Haluaisin myös toista, minkä esittelekin sanoo selvitysosassaan, että huomattava heikkous tämänhetkisessä järjestelmässä järjestelmän kannalta tärkeissä kolmansien maiden vastapuolissa, jotka toimivat aktiivisesti EU-markkinoilla, on, että tämä on liian he, he, heikkoa ja tässä luotetaan liikaa kolmansien maiden omiin viranomaisiin. Toisin sanoen, sanoen mikä, mikä ymmärrän oikein, rahois, rahoitusmarkkinoiden vakaus EU-ssa, sen pitää, jatkossa, sitä pitää jatkossakin säädellä EU-lainsäädännön alaisesti EU-sääntelijöiden toimesta ja EU-toimijoiden pitää sitä valvoa ja viranomaisten myös. Tämä parlamentti, neuvosto, Euroopan komissio ja EU-sääntelijät ovat näitä. Jo suoraan sanottuna en voi nähdä, miten kukaan voisi olla tästä eri mieltä. Ja sitten... We have heard... Niin, olemme kuulleet melua, mutta toiselta rapakkoa, mutta yksi kollegani muistutti minua siitä, että tässä on kyse Gertrudista. Onko Gertrude, hän liittoi Shakespeare, hän kertoi ammatissa, että rouva tässä protestoi liikaa silloin, kun Gertrude edelleen toisti jotakin siitä, että hän oikeastaan uskoi olevansa oikeassa. Niin tämä tällainen toiminta on Gertrudea. Siksi me tarkastamme tätä näin. Tämä näkemysten vaihto auttaa selvittämään ja rauhoittamaan toivomme tätä melua ja hälyä. Me myös panemme merkille, että esittelijä tukee sitä, että tarvitaan äh, kolmansien äh, valtioiden äh, keskusvastapuolen pitää voida vakuuttaa tavallaan maksukykynsä, jos EUn vakaus on pelissä. Silloin esittelen ehdotus selventää, miten tämä päätös pitäisi sitten tehdä ja tarkastella vaihtoehtoja ja kustannuksia sopimusten jatkamista, sopeutumisajanjaksoja. Ja luonnollisesti tämä vaihtoehtoinen skenaario on aina EUn vakaus rahoitusmarkkinoilla ja tämä liittyy myös EUn valuuttaan valuuttaunioniin. Suoraan sanottuna, mikä tahansa komission päätös, sen pitää ottaa parlamentti ja neuvosto mukaan. Komissio ei voi tästä päättää ilman, että tulee panosta komissio, anteeksi, neuvostosta ja parlamentista, jotta välttävät kaikki väärinkäsityksen mahdollisuudetkin. Varjoesittelijä Rova Swinburne otti esille nämä päätökset vastaavuudesta. Olen täysin samaa mieltä Rova Swinburnein kommenteista. On ero vastaavuuspäätöksissä, jotka komissio tekee, jotka koskevat ekvivalenssia koskien kolmannen maan sääntelyä ja sääntelyvalvontaa ja lainsäädäntöä. Tämä ehdotus ei koske ei liity vastaavuuteen. Tässä ehdotuksessa on kyse siitä, miten me valvomme yksittäisiä yhtiöitä kolmannesta maasta, jotka haluavat tulla meidän markkinoillemme harjoittamaan liiketoimintaansa meidän yritystemme ja rahoitusyritystemme ja kansalaistemme kanssa. Ja tässä vaiheessa voin vahvistaa, että minun tietääkseni Euroopan komissiolla ei ole mitään aikomusta tarkastella, vetää pois, muuttaa olemassa olevia vastaavuuspäätöksiä. Ei ole mitään muutosta tapahtunut kolmansien maiden lainsäädännöissä, ei ole ollut mitään muutosta Emirissäkään vielä, eikä ole mitään muutosta luottamuksessa yhteistyösuhteessa, joka meillä on kolmansien maiden sääntelyiden kanssa, joten ei meistä ole mitään tarvetta näin tehdäkään. Voitaisiin uudelleen tarkastella näitä vastaavuuspäätöksiä sen jälkeen, kun on hyväksytty tämä ehdotus, niin kuin te sanoitte puheenjohtaja mutta ensin tämän ehdotuksen täytyy tulla voimaan ja sitten meillä on ainakin kuusi kuukautta aikaa ehdottaa säänt- säännöksiä. Sitten parlamentti ja neuvoston täytyy kommentoida tätä säädöstä. Sen jälkeen menee 12 kuukautta, kun tämä delegoitusäädös tulee voimaan. Sen jälkeen täytyy tarkastella, onko mitään sopetusvaihetta vaihetta, ajanjaksoa puheenjohtaja. Voin taata teille, minä tulen olemaan eläkkeellä siinä vaiheessa voitte, sen voin luvata. Lopuksi me tarkastelemme suurella mielenkiinnolla ehdottajan ehdotuksia yksinkertaista ESMAn hallintorakenteita. Nämä ovat hyviä parannuksia. Minun täytyy sanoa, että mea kulpa. Olin osittain vastuussa tämän tästä tämän komitean laatimista. En voisi, voinut selittää tätä asiaa vaimolle, yritin kyllä. Mutta mitä esittely on tehnyt? Tämä on hyvä parannus. On yksinkertaisempi, selkeämpi, se heijastelee relevantteja rooleja, joka keskuspankkeilla on päätöksenteossa. Ja kaikista olen samaa mieltä näistä kommenteista myös. Tämä voidaan jo tehdä tällä hetkellä, tämänhetkisen äh, arvopaperimarkkinaviranomaisen asetuksen pohjalta, eikä se välttämättä liity tähän valvojen viranomaisten uudistamisprosessiin. Ja vielä yksi sana. Olen hyvin kiitollinen esittelijän tuesta, kun halutaan parantaa EUn keskusvastapuolen valvontaa. Ja kyllä on monimutkaisia keskusteluita käytävänä jäsenvaltioiden kesken. Jos ESMA saa enemmän valtuuksia ja tehtäviä, niin silloin joku jonkun muun tehtävän määrää tämä vähentää mutta kun ajatellaan meidän ehdotusta ja esittelijän ehdotusta, niin uskomme, että kokonaisuus on parempi kuin yksittäiset elementit tässä ja odotamme mielenkiinnolla Euroopan parlamentin vahvaa tukea, jota varmistaa se, että arvopaperimarkkinaviranomaisilla on kaikki tarvittavat resurssit ja voi tarttua myös tuleviin tehtäviinsä hyvin. Kiitoksia. Kiitoksia herra Persson. Sitten Danuta vielä. Aivan lyhyesti puheenjohtaja, koska tässä nyt pitäisi ryhtyä käsittelemään seuraava asia. Haluaisin kiittää kaikkia komissiota. Tässä on paljon keskusteluja käyty ja, ja paljon aikaa on allokoitu tähän, joten toivottavasti saamme myöskin hyvät varjoistamme kokoukset aikaiseksi. Haluan sanoa yhden asian. Meidän täytyy totta kai nähdä, että päätöksentekoprosessi toimisi hyvin juohevasti, koska tämä on usein ongelma näissä Euroopan finanssisektorin ehdotuksissa ja täytyy nyt nähdä tämä äärimmäisen tärkeänä, kun ajatellaan tuota juridista oikeusvarmuutta, koska tämä on todella suuri osa Euroopan ja maailman taloutta ja haluamme ennalta ehkä, ehkäistä nämä riskit Tämä on suuri asia. Meidän täytyy katsoa, että meillä on hyvä, juhavasti toimiva järjestelmä ja että siinä on myöskin riittävästi uskottavuutta ja oikeusvarmuutta. Toivottavasti tämä henki säilyy kaikissa keskusteluissa ja sitten kun tehdään loppupäätökset tästä koko järjestelmän muodosta. Kiitos. Kiitoksia. Tämä keskustelu kyllä hyvin osoitti, että laajaa tukea löytyy tekstille. Niin kuin komissiokin sanoi, siinä on säilytetty kaikki avainkohdat komission ehdotuksesta, joten nyt haluamme parantaa tätä sopeuttamisvaihetta niin, että ja pitää sitten toimia aikataulun mukaisesti. Se on seuraava tarkistuksia käsitellä. Tämä aika aikaraja 26. maaliskuuta kello 14. Sitten voimme julkaista ne ennen pääsiäistaukoa, sitten niitä käsitellään 23. huhtikuuta ja tästä äänestetään 16. toukokuuta. Kiitän teitä kaikkia. Sitten seuraavaan kohtaan yhteinen keskustelu kolmesta lausunnosta, vastuuvapauteen. Esittelijänä on Case Winburn. Ole hyvä. Täytyy mennä nopeasti, koska tulkkaus päättyy 12.35. Mutta varmasti tässä onnistumme. I will try. Kiitoksia. Yritän puhua nopeasti. Käsittelen näitä kaikkia kolmea kohtaa yhtenä pakettina. Haluan kiittää kollegoita muutosehdotuksista alkuperäiseen lausuntoon on tehty monia muutoksia ja olen aivan varma siitä, että kun me keskustelemme näistä kolmesta vastuuvapausasiasta, niin ne eivät sekoitu keskenään. Ja olen iloinen siitä, että tähän aiheeseen on E, esitetty hyviä tarkistuksia. Tässä keskustellaan kolmesta erillisestä viranomaisesta, mutta näihin liittyy näihin tarkistuksiin yhteisiä teemoja ja haluaisinkin niistä puhua nyt. Ensinnäkin monissa tarkistuksissa todetaan, että nämä viranomaiset ovat esittäneet erittäin tärkeää roolia kriisin jälkeisellä markkinoilla. Niiden tarkoitus on varmistaa kuluttajan suojelu ja riittävä konvergenssi ja on selvää, että tämä on ollut työn keskiössä ja sen täytyy jatkossakin olla työn keskiössä. On tärkeää myös, että viranomaisilla on riittävät resurssit, jotta ne voivat täyttää mandaattinsa. Mehän emme täällä tietenkään voi tästä tehdä päätöstä, mutta olen yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy pohtia, voidaanko vaatimukset saavuttaa sisäisesti. Tuen myös vaatimusta siitä, että järjestäytymisaste organisaatioon täytyy olla korkeatasoinen niin, että ongelmia ei tule sen vuoksi. Ja kun päätös on tehty, niin mm, päättäjiä täytyy, päättäjille täytyy tiedottaa siitä, missä mennään, joten säännönmukainen arviointi on tärkeää. Yhteistyötä viranomaisten kesken, viranomaisten ja kansallisten osapuolten kesken täytyy rohkaista. Myös kansainvälistä yhteistyötä täytyy tehdä ja myös elinkeinoelämä täytyy ottaa mukaan tähän. En tietenkään halua määrällä minkälaisia näiden suhteiden tulisi olla, mutta Mannin ehdotus on ihan hyvä. Sitä, että yhteistyön täytyy perustua luottamukselle ja riippumattomuus on varmistettava Tarvitaan myös avoimuutta, tilivelvollisuutta. Sitä tarkistuksessa korostetaan joissain ehdotuksissa. Pyritään myös ilmiantajien suojelua. Ne liittyvät sellaisiin asioihin, joissa nämä viranomaiset ovat jo, tehneet, ovat jo toimineet, tehneet parannuksia. Pyydetään myös, että kokoukset suoratoistettaisiin, asiakirjoihin pääsisi paremmin käsiksi ja ähm, näiden viranomaisten tulisi äh, keskustella myös paitsi neuvoston ja Euroopan parlamentin kanssa myös äh, tiedottaa toimistaan kansalaisille. Ja ihan lopuksi äh, Kaikissa näissä kolmessa vastuvapausesityksessä vaaditaan, että viranomaisten täytyy pitää kiinni mandaatistaan, noudattaa sitä ja noudattaa asetusta. Ja viranomaisten ei tulisi laajentaa tätä mandaattiaan mm, tason yksi muutoksin. Minua miellyttävät myös Langenin ja Mannin tarkistukset, joissa korostetaan sellaisia alueita, joilla virastot ovat ehkä astuneet muiden varpaille. Kaikki kolme viranomaista ennen kuin näitä tällaisia väitteitä äh, vastuvapausasiakirjoihin kirjoitetaan, niin olisi hyvä, että äh, asiaa tutkittaisiin vähän äh, perusteellisemmin ennen kuin näitä virastoja hutkitaan. Olisi ehkä hyvä, jos jotkut yksikkömme pohtisivat tätä asiaa valiokuntamme puolesta. Ja mielelläni otan vastaan kaikilta varjoesittelijöiltä kommentteja ja ehdotuksia kompromissiluonnoksiksi. luonnoksiksi me, ja toivottavasti voitte perehtyä niihin kompromissiluonnoksiin, joita olemme jakaneet. Meillä on aika tiukka aikataulu. Äänestyshän pidetään ensi viikolla. Kiitos. Thank you. Thomas Mann. Kiitoksia Thomas Mann. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluan oikein sydämesti kiittää Keitä. Työ oli todella menestyksekästä ja monet esitykset johtivat siihen, että nyt kompromissejakin löydettiin. Tämä on tässä kohtaa hyvin tärkeää. Me tarvitsemme tehokkaan varakäytöt ja me haluamme myöskin saavuttaa sen, että Brexitin tulevat kustannukset otetaan tässä huomioon. Kei, viittasit juuri näihin instituutioihin, niiden täytyy pitää kiinni mandaateistaan, no se on ihan totta, sitä ei saa laajentaa. Ja on tärkeää, että tehtävät täytetään niin kuin lainsäätäjä on ne määrännyt. Suhteellisuudella on merkittävä rooli. Sekin on tässä löytämässäsi kompromississa mukana. No, pankkiviranomaisen rooli kansainvälisten valvontarakennelmien välillä on äärimmäisen tärkeää. Me todellakin korostamme tiedottamisvelvollisuutta ja et, avoimuutta, asiakirjojen saatavuutta, viittasit juuri tähän. Tämä on tärkeä asia. Olen samaa mieltä siitä. No mitä sitten tulee ei-jopaan, jotta kuluttaja voitaisiin suojata ja järjestelmän riskejä poistaa, niin meillähän on ollut tilintarkastustuomioistuin, joka viime vuoden joulukuussa teki erityistarkastuksen EIOPAN osalta. Tässä tämä oli selkeä, kaikki tapahtui oikein, oikeudenmukaisesti. Ja meidän täytyy nyt sitten katsoa budjettivarojen, siis 40 prosenttia EUsta ja 60 prosenttia jäsenvaltioiden suorina maksuina, niin täytyy katsoa, että pitäisikö tätä hiukan pienentää. No sitten me korostamme tarvetta sille, että ei jopa, sen täytyy pitää kiinni tie, tietyistä säännöistä liittyen primäärioikeuteen. Me teimme tässä kriittisen tarkistuksen, tämä oli minulle tärkeä. No sitten kolmas vielä, eli tuo ESMA, vakaus koko finanssijärjestelmässä on tärkeää, siitä täytyy pitää kiinni, ei ongelmia. No sitten kun näitä on lisää toimivaltuuksia, niin täytyy katsoa, että niitä voidaan käsitellä järkevästi, pitää saada kannustimia investoinneille, markkinoiden väärinkäytöksissä tarvitsemme vahvemman roolin ESMalle. Ja lopuksi on myöskin tärkeää, että meillä on parempi verkosto ja mahdollisuudet vahvistaa pääomamarkkinaunionia, mutta tämän täytyy tapahtua kuitenkin vähitellen. Ja voin lopuksi sitten vielä sanoa, että olen samaa mieltä monista asioista ja saimme aikaiseksi hyvän yhteisen kannan. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. Kiitos. Ykpaje. Oui, merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti haluan ensinnäkin kiittää esittelijää hyvästä työstä. Muistuttaisin, että meidän ryhmällemme on tärkeää, että nämä kolme viranomaista äh, takaavat paremman valvonnan ja avoimuuden, kun puhutaan Euroopan rahoitusjärjestelmästä, ja me olemme esittäneet useita tarkistuksia, joissa korostetaan näiden kolmen viranomaisen tehtävien tärkeyttä. Äh, ja meidän mielestämme on äh, tärkeää, että näillä viranomaisille annetaan riittävät resurssit, jotta voivat tehdä sen, mitä, mikä niiden täytyy tehdä, ei ainoastaan puhuta siitä, mitä heidän pitää tehdä. Ja esittelijähän jo korosti sitä, kuinka tärkeää on avoimuus. Äh, heidän täytyy työskennellä avoimesti niin, että kuluttajat saavat suojaa. Ja kolmen viranomaisen kannalta on tärkeää myös se, että saadaan jonkinlainen varma kanava, jotta he voivat tiedottaa toinen toisiaan yllättävästäkin asiasta. Ja mm, toivotamme hyvää jatkoa. Merci. Kiitoksia sitten Klintz. Kiitos puheenjohtaja. No si- si- siinä tapauksessa, että tulkit lopettavat työnsä, niin ilmoittakaa siitä minulle, niin jatkan sitten englannin kielellä. No, monet niistä asioista, joita tässä haluaisin sanoa, on jo sanottu. Me hän tarkastelemme näitä virastoja nykyisessä muodossaan ja nyt tarkoituksena määritellä niiden rooli uudestaan ja muokata niitä. Mitä nyt sitten tulee niiden menneisyyteen, niin Keihän jo totesi, niin ne ovat vastuussa valvonnan konvergenssia vahvistamaan ja suojaamaan kuluttajia. Kun ajatellaan ensimmäistä tavoitetta, niin siinä on edistytty, mutta emme ole vielä siinä, mihin haluamme. Ja tästä syystä komissio on ehdottanut muutoksia. Mitä tulee sitten budjetti vastuuseen, taloudenpitoon ja sisäisten kustannuksien valvontaan, niin tilintarkastustuomioistuin on esittänyt hyvän tuomion. Se totesi, että kaiken kaikkiaan ne ovat toimineet hyvin tehokkaasti. Budjettisiirtoja on tapahtunut ainoastaan silloin, kun se on ollut oikeutettua, perusteltua, ja nämä ovat olleet äh, luvatun limitin alapuolella no sitten tehtävän jaossa, jossa on aina ollut on ollut puutteita, ne ovat tapahtuneet epäsäännöllisesti, nämä ovat toimineet nämä kolme virastoa oikein. Mutta kuitenkin virheitäkin, ongelmiakin on. Pankkiviranomainen monen stressitestin kohdalla menneisyydessä varmasti on saattanut tuloksia, jotka ovat melko lyhyessä ajassa osoittautuneet virheellisiksi ja ei jopa Solvensi kakkosen kohdalla ei ole saavuttanut sitä korvengenssiä, joka olisi ollut toivottavaa, joten tässä nyt on vielä toivomisen varaa. Ja tämä uudelleenjärjestely, jota me nyt työstämme tässä on enemmän kuin oikeutettua. No mitä sitten tulee pankkiviranomaisen siirtämistä Pariisiin Brexitin jälkeen, no tähän tulee kustannuksia. Me emme vielä tiedä, kuka ja miten nämä kustannukset maksetaan, joten toivomme, että Michel Barnien neuvottelut brittihallituksen kanssa pian pääsevät äh, hyvän lopputulokseen. Kaiken kaikkiaan voin vain todeta, mitä tulee näihin eri tarkistuksiin, joita kollegat ovat äh, esittäneet. Case Winburn hän niitä tässä mainitsi. Ne menevät oikeaan suuntaan. Mekin olemme sitä mieltä, että tarvitsemme lisää avoimuutta, läpinäkyvyyttä, mutta tämän täytyy tapahtua myöskin suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Se ei saa johtaa siihen, että ainoastaan, jotta saataisiin kansalaisille lisää avoimuutta, virastojen työtä hankaloitetaan ja, jotta ja että se johtaisi lisää, lisääntyvän hallinnolliseen taakkaan. Kiitos. Kiitoksia edustaja Papadimoulis. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää rouva Swinburnia tästä työstä, kolmesta lausunnosta. Kuten tiedätte, meidän ryhmämme vastustaa tavallaan tämän valvonnan, valvontajärjestelmän rakennetta kokonaisuudessaan ja perustuen tähän vastustukseen olemme tehneet tarkistuksia, jotta saadaan aikaan enemmän avoimuutta, vastuuvelvollisuutta, samoin tiettyjä mitattavia tarpeita, jotta säännönmukaisesti tarkastellaan näiden virastojen toimintaa. Tämä tietysti tarkoittaa, että täytyy tehdä enemmän työtä ja sen pitäisi tarkoittaa myös sitä, että niillä pitäisi olla tarvittavat talousarviot ja meidän pitäisi myös toimia tilintarkastustuomioistuimen havaintojen mukaisesti ja pitäisi tehdä yhteistyötä muiden Euroopan viranomaisten kanssa ja kansallisten järjestöjen kanssa. Meillä pitäisi olla myös enemmän demokraattista vastuuvelvollisuutta koskien kokouksia eturyhmien kanssa ja samanaikaisesti meidän pitää suojella väärinkäytöksistä ilmoittajia. Olen, tai niiden paljastajia olen hyvin tyytyväinen, että meidän tarkistuksiimme on suhtauduttu myönteisesti. Kiitos. Thank you. Uh, Sven Giegold. Thank you. Sven Giegold. Also, thank... Kiitoksia ja haluan kiittää minäkin Swinburnia. Hän on tehnyt hyvää työtä, yrittänyt löytää kompromissin, joka perustuu jo valmiiksi hyvään luonnokseen. Täytyy sanoa, että tietyllä tavoin me kyllä suosimme tätä alkuperäistä luonnosta kompromisseihin verrattuna. Ja yksi asia täytyy nyt tehdä selväksi heti tässä valiokunnassa. Me olemme luoneet nämä, tämän, nämä virastot ja me olemme antaneet niille selkeät mandaatit ja te äänestitte, Wolf, sinä, YG, te kaikki äänestitte näistä ja hyväksytte nämä. Ja nyt ESA on toiminut tämän mandaatin mukaan. Proof that there was an overstepping of the mandate